Arvoisat kollegat, aloitetaan maatalousvaliokunnan kokous. Me olemme aikaistaneet tätä kokousta nyt puolella tunnilla ja nyt aikaistimme sen siis kello 15.14.30. Tähän täytyy nyt tottua näköjään ihan kaikki eivät ehkä ole saaneet tätä sanaa tai eivät muistaneet sitä, mutta aloitetaan nyt kuitenkin. Niin, ei tämä mikään vitsi ollut, siis meidän täytyy, <clears throat> täytyy aloittaa ajoissa. No niin, joka tapauksessa tänään minulla on ilo ja kun, kunnia kutsua bulgaarialainen maataloudesta – elintarvikealasta ja metsätaloudesta vastaava ministeri Rumen Porojanov tänne paikalle keskustelemaan Bulgarian puheenjohtajakauden painopistealueista. Lämpimästi tervetuloa. Mehän tapasimme jo tänään aamupäivällä pienemmässä kokoonpanossa ja teillä on paljon tapaamisia Euroopan parlamentin jäsenten kanssa – ollut tässä tänään aikaisemmin ja muistatte varmasti, että Bulgarian puheenjohtajakauden motto on, että yhdessä olemme vahvoja. Ja tämä heijastelee juuri sellaista Eurooppaa, johon mekin pyrimme. Eurooppaa, joka on vahva ja solidaarinen. Tänään kuulemme aivan hetken kuluttua vähän enemmän Bulgarian puheenjohtajakauden prioriteeteista, mitä tulee maatalousalaan ja muihin siihen liittyviin asiakokonaisuuksiin. Kuulemme myös, mitä mieltä Bulgaria on yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta vuoden 2020 jälkeen ja sitten myös monivuotisten rahoituskehysten tulevasta kaudesta. Tästähän komissaari Hogan on vastuussa ja sitten on tietysti paljon muitakin ajankohtaisia aihealueita. Jo aikaisemmin puhuimme siitä, että maataloustuottajien ja maanviljelijöiden asemaa pitäisi vahvistaa maatalousalan arvoketjussa. Ja tietysti globalisaatio on aina tärkeä teema, kun puhutaan maataloudesta, kun mietitään maatalous, tuotteiden maailmanmarkkinoita. Ja sitten olisi syytä kiinnittää huomiota eurooppalaisten maanviljelijöiden asemaan suhteessa kilpakumppaneihinsa maailmalla. Ministeri Porojanov, te ette ole vastuussa ainoastaan maataloudesta, vaan tunnette myös näitä rahoitus- ja talousasioita. Olitte pitkään valtiovarainministeriössä töissä – ja on tietysti mielenkiintoista kuulla myös, miten näette näiden asioiden kansainvälisen ulottuvuuden. Teillähän on myös pitkä kansainvälinen tausta. Ja tietysti teillä on kokemuksenne perusteella paljon enemmän annettavaa tähän maatalousalan kokonaisuuteen, kun tunnette niin hyvin näitä talousasioita ja ja teillä on myös hyvin tällainen globaali näkemys. On todella hienoa, että olette täällä tänään kertomassa meille Bulgarian puheenjohtajakauden prioriteeteista. Olette varmasti oikea henkilö tähän tehtävään ja me teemme kanssanne mielellämme yhteistyötä. Toivomme tietysti myös teiltä tukea omaan työskentelyymme, kun me näitä maatalousasioita viemme eteenpäin tässä valiokunnassa. Mehän teemme töitä täällä toimielinten välisen yhteistyön puitteissa. Meillä on nämä kolme toimielintä ja kaikkien pitää, pitää kantaa kortensa kekoon. Aikaisemminhan parlamentilla ei juuri ollut päätösvaltaa. Ja tämä menneisyys kyllä heijastuu myös nykypäivään. Komissio aina yrittää vähän haalia meiltä valtaa, mutta tämän tietysti tiedättekin. Nyt annan puheenvuoron teille, ministeri Porosanov. Thank you. Uusi. Kiitokset. Kiitän puheenjohtaja, hyvät varapuheenjohtajat, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät vieraat. On kunnia saada kokoontua teidän kanssanne nyt, kun meidän täytyy kehittää maatalouspolitiikkaa ja koko unionia tietenkin. Ja nyt saan ensimmäistä Bulgarian puheenjohtajakautta teille esitellä maatalouden näkökulmasta. Bulgariahan on tulevan puolen vuoden aikana tosiaankin unionin asioista johtovastuussa. Me haluamme toimia poliittisena johtajana, välittäjänä ja myös koordinoijana. Ja me olemme valmistautuneet tähän tosiaankin ymmärtäen, ettei tämä helppoa ole, mutta me haluamme kyllä edistyä ja uskomme voivamme vastata Euroopan kansalaisten todellisiin tarpeisiin ja myös haasteet kääntää mahdollisuuksiksi unionin nyky rakenteessa korostaisin nimenomaan yhteistyötä rakentavassa hengessä parlamentin kanssa yhteislainsäädäntömenettelyssä. Mehän edustamme 500 miljoonaa eurooppalaista. Olen kiitollinen itse ja oma tiimini teidän antamastanne tuesta, kun olemme tämän päivän kuulemistilaisuutta valmistelleet. Minun täytyy myös tässä korostaa valiokuntanne työtä maatalouspolitiikan uudistamisessa ja aktiivista osallistumistanne juuri esimerkiksi lammas- ja vuohi, vuohitaloudessa ja sitten viljakasvien kasvatuksessa. Minä johdan neuvostossa maatalous- ja kalastusasioita ja minä muiden ministerien kanssa tahdon välittää vahvaa viestiä unionin toimielimille siitä, että maatalouspolitiikan täytyy palvella kaikkia Euroopan kansalaisia ja että se tarjoaa lisää arvoa julkisten hyödykkeiden tuottamisessa. Uskon maatalouspolitiikan vastaavan myös ilmastopolitiikan haasteisiin, eikä pitäisi olla ristiriitaa ympäristön säilyttämisen ja maatalousasioiden välillä. Ja kiinnitän huomiota myös sitten näihin uusiutuviin aloihin maatalouspolitiikassa. Meidän täytyy kiinnittää niihin enemmän huomiota maaseutualueiden elinvoimaisena säilyttämisessä ja säilyttääksemme maatalouden Euroopassa. Ja ennen kuin kerron teille nyt meidän pääperiaatteistamme tulevan puolen vuoden aikana. Aluksi kuitenkin kiittäisin vielä Viroa erinomaisesta työstä. Bulgaaria Bulgarian kausi nyt neuvostossa on suuri historiallinen hetki, mutta se laskee harteillemme myös suuren vastuun. Meidän täytyy löytää yhteinen kanta ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä vastavuoroisesti ja puheenjohtajana haluamme toimia rakentavasti suuntautuneena tulevaisuuteen ja haluamme kestäviä tuloksia. Me haluamme uskottavuuden, läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteita noudattaa kaikkiin kansalaisiin nähden. Eurooppa tarvitsee nimenomaan nyt solidaarisuutta, turvallisuutta ja siihen me tarvitsemme solidaarisuutta, yhdenmukaisuutta ja Bulgaria tahtoo todellakin saada unionista vahvemman ja vakaamman ja digitaalisemman ja yhtenäisemmän maan osan. Haluamme myös löytää sitten tasapainon eri jäsenvaltioiden eri tavoitteisiin ja unionin strategisiin tavoitteisiin, voidaksemme sitten päästä todellisiin tuloksiin käymällä vuoropuhelua myös kansalaisten kanssa. Haluamme vastata kansalaisten toiveisiin vakaampaan taloudellisesta kasvusta ja myös paremmista työmarkkinoista ja Bulgarian kaudella puhutaan myös nuorisoasioista ja turvallisuusasioista horisontaalisena kysymyksinä. Erityistavoitteita Bulgarian kaudella unionin tulevaisuuksista, tulevaisuudesta liittyy, liittyvät tietysti Länsi-Balkaniin ja euroatlanttiseen suuntautumiseen ja unionin strategisiin prioriteeteihin pitämällä yllä hyviä naapurisuhteita ja alueellisen yhteistyön välineitä käyttäen. Ja me olemme näin pohjaamassa unionin tulevaisuutta. Meidän täytyy osoittaa selvää poliittista visiota yhtenäisyyden kautta päästä yhteisiin tavoitteisiin. Emme ihan huviksemme valinneet tätä, yhdessä toimimme vahvemmin motoksemme koska me uskomme, että se heijastelee juuri yhteisen ja solidaarisen Euroopan kuvaa ja unionin toimielimiä. Tulevaisuuden Eurooppaa me rakennamme nyt tänä päivänä meidän täytyy saada vahvempi ja turvallisempi Euroopan unioni aikaan, solidaarisempi unioni. Kansalaiset odottavat meiltä erityisratkaisuja erityisongelmiin. Bulgarian kaudella me haluamme avoimesti edetä ja me haluamme pitää avoimet suhteet kaikkiin eurooppalaisiin toimijoihin ja kansalaisiin. Ja bulgaria Bulgaria on ottanut logokseen Bulgarian värit ja perinteisen kirjonnan. Me olemme selvä osa Eurooppaa ja tämä logo myös sitten heijastelee meidän ainutlaatuisuuttamme jäsenvaltioiden kesken. Ja Bulgarian puheenjohtajakauden yleisistä pääkysymyksistä siirtyisin tarkemmin maatalouspolitiikkaan. Ja meidän täytyisi 2020 vuoden jälkeen saada uudistettua ja yksinkertaistettua yhteistä maatalouspolitiikkaa ja meidän täytyy odottaa tuota tulevaa monivuotista rahoituskehystä ja komission maatalouspolitiikan uudistusta koskevan tiedonannon jälkeen me järjestämme neuvostossa kokouksia ymmärtääksemme paremmin jäsenvaltioiden huolenaiheet ja tavoitteet tulevassa maatalouspolitiikassa. Komissio valmistelee lainsäädäntöehdotuksia ja me haluamme avustaa komissiota tässä hankkeessa. Asiasta on tarkoitus keskustella myös Sofiassa epävirallisessa maatalousministerien kokouksessa tämän vuoden kesäkuussa. Erinäisiä keskusteluja on tarkoitus järjestää jo tammikuussa ja helmikuussa, myös osa maaliskuussa. Tavoitteenamme on päästä johtopäätöksiin ja nämä sitten päätyvät komissioon ja parlamenttiinkin. Monta asiaa on pöydällä. Monesta asiasta keskustelemme aika lailla yleisluontoisesti tähän mennessä kuitenkin, ja siitä syystä me haluamme kiinnittää erityistä huomiota rahoitukseen suoriin tukiin. Me haluamme tutkia, tarvitsemmeko lisää kansallista lisärahoitusta unionin rahoituksen rinnalle. Kiinnitämme huomiota maaseudun kehittämiseen, ympäristöön, toissijaisuusperiaatteeseen ja eritoten tuohon toissijaisuuteen sen tyyppisesti kuin komission tiedonanto sen määrittelee. Itse asiassa komission tiedonanto herätti kyllä kysymysmerkejäkin ja huoltakin kun mietitään tuota maatalouspolitiikan uudelleen kansallistamisvaaraa. Ja tämähän on todellakin hyvin arkaluontoinen asia ja tästä ensi maanantaina on tarkoitus keskustella ensimmäistä kertaa neuvostossa. Puhumme myös katoista, maksukatoista sekä maksujen vähentämisestä tietyn kynnysarvon ylittyessä. Otamme huomioon myös kaikki asiat tietyn aikarajan sisällä eritoten maatalousmarkkinoiden erityisalat, maitotuotteet, sianliha, naudanliha, hedelmät ja vihannekset muun muassa. Erityishuomiota kiinnitämme sokeriin sillä sokerikiintiöthän on poistettu. Lisäksi kiinnitämme huomiota myös epäreiluihin kauppakäytänteihin. Haluamme toimia vahvemmin koko, kautta koko elintarvikeketjun ja toimitusketjun. Me odottelemme ehdotuksia komissiolta puheenjohtajakaudellamme ja haluamme sitten viedä neuvostossa komission ehdotuksia näistä mainitsemistani asioista eteenpäin. Jatkamme työtä myös äh, kahdenvälisissä ja moni, monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja metsäasioista sen verran, että me valmistelemme 13 YK on metsäfoorumin kokousta puheenjohtajakaudellamme. Me tutkailemme myös neuvottelujen ohjaamista sitovaan metsäsopimukseen. Me myös valmistelimme tuota 24. kokousta metsätyöryhmässä. Sitten Bulgarian puheenjohtajan kaudella puututaan myös kestävään eläinterveyden hallinnointiin. Erityishuomiota kiinnitämme huomiota villieläimiin, valvontaan, taloudellisiin vaikutuksiin metsästykseen, alueelliseen yhteistyöhön ja alueellisiin strategioihin. hän täytyy saada tällainen yhteinen lähestymistapa kaiken kattavasti kautta unionin eläinterveyden hallinnointiin. Tämän vuoden maaliskuussa kaudella me järjestetään Sofiassa työpaja, jonka aiheena on eläinterveys ja villieläinten vaikutus nimenomaan yleiseen eläinten terveyteen. Kuten sanoin, niin eläinten hyvinvointi on puheenjohtajakaudellamme yhtenä pääkysymyksenä ja me haluaisimme yhtenäistää nykylainsäädäntöä eläinterveys hyvinvointikysymyksissä. Tähänhän tietysti ryhdyttiin jo Viron puheenjohtajakauden aikana ja me jatkamme kolmikantaneuvotteluja maatalouden tilastoista ja sama koskee myös lääkerehua yhteistyössä parlamentin kanssa tietenkin. Odottelemme välitysratkaisua, joka sitten kelpaisi kaikille äh, kasvinterveydestä sen verran, että me jatkamme edelleenkin työtä äh, kapasiteetin rakentamisessa ja valmiusjärjestelmässä kansallisten viranomaisten kanssa ja mietimme sitten valvontaa unionin joka lähtee unionin harteille. Näin puheenjohtaja esittelinkin teille Bulgarian puheenjohtajakauden ohjelmaa ja nyt voin oikopäätä vastata kysymyksiin. Kiitokset. Bardzo dziękujemy. Kiitos. Ministeri, tämä oli hyvin tiivis tietopaketti ohjelmastanne puheenjohtajakaudella. Paljon kaikenlaisia ajankohtaisia asioita tuli esille. Ja nyt annan puheenvuoron ensiksi edustaja Dorfmannille. Tehän olitte myös esittelijän roolissa tässä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvä ministeri. Te nostitte esille juuri näitä tärkeimpiä asioita, joiden kanssa mekin tässä valiokunnassa työskentelemme joka päivä. Minulla ei ole mitään lisättävää, mutta pari kysymystä minulla kuitenkin olisi. Viittasitte maatalouskomissaari Hoganin tiedotukseen ja siitä, että miten neuvosto asiaa vie eteenpäin. Ja ehkäpä mielenkiintoista on kuulla, minkälaisia päätelmiä tästä tehdään. Tekeekö neuvosto tästä yhteiset johtopäätelmät vai mitä? Ja saadaanko neuvoston johtopäätökset tähän komission tiedonantoon vai, vai järjestetäänkö erilaisia tilaisuuksia, joissa sitten käsitellään tämän asiakokonaisuuden eri osia? Te nostitte esille tuon subsidiariteettiperiaatteen kysymyksen. Se onkin tärkeä asia. Se kuulostaa aina kauhean hyödylliseltä ja houkuttelevalta. Ja se antaa tietysti paljon mahdollisuuksia esimerkiksi valvonnan alalla. Ja on syytä ehkä parantaa subsidiariteettiperiaatteen noudattamista kansallisella tasolla ja Euroopan laajuisesti. Ja sitten peräänkuuluttaisin vielä sitä, että eihän tässä ole itsetarkoitus se, että subsidiariteettia jotenkin lisättäisiin, vaan että se toimisi paremmin, ei pyritä monimutkaistamaan asioita, mutta meidän tulisi erityisesti markkinatoimenpiteiden ja suorien tukien yhteydessä valvoa, että yhteinen maatalouspolitiikka todellakin toimii asianmukaisella tavalla – ja kun sitten, tai jos sitten kaikki maat hoitaisivat omat asiansa, niin silloinhan se olisi, olisi toisin sanoen uudelleen kansallistamista. Ja tämä saattaa johtaa hankaluuksiin ja minusta yhteinen maatalouspolitiikka puoltaa paikkaansa senkin takia, että maatalousmarkkinat ovat yhteiset kaikkialla Euroopassa. Ja sitten puhuitte tuosta elintarvikeketjusta ja on tärkeää, että tässä esitetään painostusta asian osaisiin suuntiin, että saadaan näitä lainsäädäntöehdotuksia mahdollisimman nopeasti tältä osin, koska muuten emme parlamentin tällä vaalikaudella enää ehdi asiaa viedä eteenpäin. Ja sitten luonnonvaraiset eläimet pitäisi tälle listalle myös lisätä. E, nythän on ongelma esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton kanssa. Nimittäin tässä täytyy ehkä todellakin, todellakin ähm, kiinnittää huomiota villieläimiin. Esimerkiksi Unkarissa on myös näitä susia ja karhuja havaittu ja kaikenlaisia muita asioita tälläkin saralla on viime aikoina tullut esille. Ja sitten kasvinsuojelu. Eilen valiokunnassa keskustelimme pitkään siitä, että äh, uusia sääntöjä tarvitaan ja uusia hyväksymismenettelyjä esimerkiksi juuri tähän kasvinsuojelukokonaisuuteen. Ehkä voisitte tätä hieman vielä valottaa. Kiitos. Oui, merci, monsieur le président. Merci à vous, euh, monsieur le ministre, d'être avec nous. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia arvon ministeri, että olette tullut tänne maatalousvaliokuntaamme. Minulla olisi nopea kysymys, että muillekin jää aikaa. Onhan siis totta totta, että maatalouspolitiikasta on vähän vaikea puhua puhumatta myös budjetista, koska nyt keskustelemme myös monivuotisesta rahoituskehyksestä ja meidän kaikkien pitäisi ää, pitää aikatauluista. Meillä on muun muassa yksi takaraja toukokuussa ja toki on hyvä saada puheenjohtajavaltion näkemys kokonaisbudjettiin ja monivuotiseen rahoituskehykseen ennen kuin voimme alkaa puhua maatalousbudjetista. Olen ymmärtänyt, että, tai olen ymmärtänyt, mikä teidän näkemyksenne on esimerkiksi kohesiopolitiikkaan. Oletteko lopulta valmis ottamaan huomioon parlamentin ehdotuksen, jossa olisi tarkoitus muuttaa budjettia 1 prosentista 1,3 prosenttiin. Oletteko valmis tukemaan tätä ehdotustamme? Se olisi edellytys sille, että ei tarvitsisi kajota kohesiopolitiikkaan. Eli mikä on puheenjohtajavaltion kanta tähän asiaan? Voisitteko tässä kohtaa hiukan liikkua? Ja sitten subsidiariteettiperiaatteesta. Äh, te puhuitte tässä äh, uudelleen kansallistamisesta. Äh, minä olen sitä mieltä, että tekin kertoisitte, äh, mikä teidän näkemyksenne on. Eli tarvitaanko, olette, olettehan sekin sitä mieltä, että tarvitsemme selkeät puitteet yhteiselle maatalouspolitiikalle, mutta jäsenvaltiolle pitäisi antaa hiukan toiminta pelivaraa. Kun mm, ympissä asetetaan tavoitteita tai tiettyjä toimia, niin täytyy, voiko jäsenvaltioilla olla myös jonkinlaista pelivaraa asettaa näitä tavoitteita, vai täytyykö niiden vain to, toteuttaa niitä? Kiitos. Posso Nicholson. Thank you very much indeed, Chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin minäkin kiittää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella teitä, herra ministeri, puheenjohtajakautenne alussa. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö tämä olisi teille todella merkittävä historiallinen hetki Bulgaariassa ja toivon teille onnea ja menestystä tehtävässänne. Ja tietysti tänä aikana joudutte sitten myös Brexit-neuvotteluihin ottamaan kantaa. Ja ne meistä, jotka tulevat sieltä, mistä minäkin tulen, olemme aika kyllästyneitä kuuntelemaan näitä Brexit-tarinoita, mutta meidän täytyy tietysti tämä sietää, koska Brexit ei katoa esityslistoilta yhtään mihinkään. Brexit-keskustelut käydään tulevan puolivuotiskauden aikana ja näin ollen tämä on ihan suuntaan antava hetki UKlle ja muillekin EU-maille. Minä tulen Pohjois-Irlannista ja meillähän ei tällä hetkellä ole rajaa Pohjois-Irlannin ja ja Irlannin tasavallan välillä, mutta 30.3.2019 tästä rajasta tulee sitten yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välinen raja tai EU-maiden välinen raja, niin kaikki maat ovat vähän jättäneet tämän asian syrjään. Siihen ei ole otettu kantaa, mutta tämä on kuitenkin sellainen asia, joka pitää ratkaista. Ja on hyvin tärkeää erityisesti maatalousalan ja elintarvikealan näkökulmasta, että tämä Irlannin rajakysymys saadaan ratkaistua. Meidän täytyy saada järkevä neuvottelutulos tästä rajakysymyksestä. Ja aivan kuten muutkin, Andreo ja sitten myös Dorfman, ottivat esille tämän budjettiasian. Minä olen ollut, ollut tässä parlamentissa niin pitkään, että moni ei niitä vuosia ylitä. Minä muistan ajat, jolloin maatalouspolitiikka muodosti reilusti yli puolet budjetista. Nythän se on alle 40 prosenttia. Ja sitten kun aika tästä kuluu, niin, niin varmasti tuo osuus pienenee. Ja ja sitä kohtaan on tietysti valtavia paineita vähentää budjettia. Maatalouden merkitys vähenee vuosi vuodelta ja haluaisin tietää, miten te tähän suhtaudutte, miten suojelette maatalouden etuja tässä isommassa kuvassa. Nimittäin ihmiset, jotka kontrolloivat budjettia, niin kontrolloivat koko maailmaa ja kaikkea politiikkaa. Sitä pitäisi pitää esillä. Ja sitten yksi asia vielä, kun se, että tässä nyt hirveästi hätäillään kohti globaalia kauppaan, kauppaa. Ja mitä mieltä te olette kaupan globalisoitumisesta? Miten suhtaudutte niihin ihmisiin, jotka ovat esittäneet huolenaiheita, että voisiko käydä niin, että kaikki nämä isot sopimukset vain romahtavat ja Maatalous näyttää kuitenkin olevan juuri se, johon kaikki nämä, nämä ö, ähm, huonot puolet kohdistuvat. Me emme enää voi olla tässä tilanteessa kovin pitkään ja me, meidän täytyy muistaa tämäkin asia. Minäkin joudun aina näitä kuuntelemaan tietysti maatalousalan ihmisiltä omista vaalipiireistäni, joten toivoisin, että tekin pitäisitte tätä maatalouden asiaa esillä, hyvä ministeri. Kiitos, herra puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, haluaisin koko maani Saksan nimissä onnitella teitä, erityisesti tämä eurooppalainen vihreä viikko siinä Bulgaria oli, oli aivan esimerkillisesti esillä ja meitä tietysti kiinnostaa yhteinen maatalouspolitiikka ja tämä komission tiedonanto, koska me tietysti Saksan näkökulmasta pidämme tätä subsidiariteettia sinänsä hyvänä, mutta että se tarkoittaisi kuitenkin enemmän, enemmän byrokratiaa ja kaikenlaista siihen liittyvää. Nyt meillä on tuo omnibus paketti sen osalta joitakin asioita on jo hyväksytty kaikissa neljässä perusosiossa. Ja nyt haluaisimme tietää, miten tämä täytäntöönpano hoidetaan tulevien vuosien aikana, jotta todellakin voimme äänestäjille sanoa, että tämä on hyvä alue, jota pitää vielä edelleen kehittää. Minusta tässä nyt ei tarvita mitään yhteisen maatalouspolitiikan totaalista uudistamista, vaan sitä pitäisi kehittää eteenpäin nykyajan hengessä. Ja minä haluaisin tässä yhteydessä pitää erityisesti kiinni tuosta ensimmäisestä pilarista, että todellakin annetaan edelleen suoraa tukea pienille viljelijöille. Totta kai Totta kai tätä voitaisiin vieläkin tiivistää ja entistä enemmän kiinnittää huomiota nimenomaan pientilallisiin. Tämän me hyväksyisimme hyvinkin. Ja sitten nuo nuo rehuasiat, erityisesti tämä lääke, lääkkeelliset rehut, nämä aiheuttavat meille harmaita hiuksia, mitä tulee eläinten hyvinvointiin ja muutenkin. Ja mitä sitten kauppasopimukseen tulee, erityisesti mitä Mercosur-sopimukseen tai Mercosur-maihin tulee, niin tuntuu siltä, että maatalous jää teollisuuden jalkoihin näissä kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Maataloudesta tulee uhri, ainakin Saksassa tämä ajatus on vallalla. Ja yksi asia vielä, nimittäin eläinten hyvinvointi ja eläinten kuljetukset. Nämä asiat ovat minulle hyvin tärkeitä. Olen kuullut, että Bulgarian äh, äh, ulkorajavalvonta suhteessa Turkkiin ei ole ihan onnistunut. Haluaisin tietää, miten me parlamentissa voimme äh, varmistua siitä, että että teuraseläimiä ei enää kuljetettaisi pitkää, pitkiä matkoja ympäri Eurooppaa, vaan että kuljetettaisiin vain lihaa sitten ympäri Eurooppaa. Tämä on asia, joka parlamentissa täytyy vielä ratkaista. Uh, thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Brexit-kysymys on asia, jota on käsitelty kaikissa jäsenvaltioissa, mutta tietenkin Irlannin tasavallassa ja UKssa. Ottaen huomioon, kuinka suuria vaikutuksia sillä onkin, erityisesti raja-alueella. Ja kuten Nikolsen sanoi, niin, sanoi, niin tulevien kahdeksan kuukauden aikana meidän täytyy tehdä päätös. Emme ole vielä kauheasti pystyneet päätöstä tekemään kun teillä on nyt kuusi kuukautta kautta, olette aika äh, hyvässä asemassa, teillä on paljon valtaa, voitte varmistaa sen, että asiat äh, tehdään oikein. Ja kun nyt ajatellaan, kuinka tärkeää äh, ja kuinka, kuinka äh, keskenään riippuvaisia Irlanti ja UK ovat, erityisesti maatalouden alalla, niin tuletteko varmistamaan sen, ettei meitä rankaista – Äh, siitä, että vetäydymme nyt UKsta, ettei tule tariffeja tai muita tullimaksuja, maataloustariffeja. Ja usein kun joudutaan kauppasotiin, niin seuraamukset ovat ennakoimattomia. Ja te itsekin sanoit, että tämä äh, Venäjän vastainen kauppasota ei ole, toi, ei ole onnistunut ihan sillä tavalla kuin oli toivottu. Äh, ja mm, jos nyt lähdetään kauppasopimukseen meidän kanssa, niin te ette kyllä pysty määrittelemään etukäteen, millainen kakku tästä syntyy, millainen vaikka kuinka sekoittaisitte taikinaa. Aiotteko te nyt pitää pysyä avoinin mie- suhtautua avoimin mielin asiaan ja ymmärrätte, että se, se taikina, jonka pistätte uuniin, niin siitä saattaa tulla aika paha kakku. Ja se saattaa olla paha diili sekä Irlannille, UKlle että Euroopalle. Ymmärrättekö? Ja, herr Minister, vielen Dank für Ihr Kommen. Das... Kiitos, herra ministeri. On hienoa, että tulitte tänne paikalle ja kerroitte meille Bulgarian puheenjohtajakauden ohjelmasta. Nyt on ihan ratkaisevat hetket käsillä, koska kohta yhteisen maatalouspolitiikan uudistus tulee eteen. Me tarvitsemme kyllä todellisen uudistusprosessin, ei mitään pientä viilausta, vaan todella täytyy perustavanlaatuisia uudistuksia tehdä. Meidän täytyy perustella rahan käyttö. Monet maanviljelijätkin ovat sitä mieltä, että rahaa valuu kaikkialle muualle paitsi hyödyllisiin tarkoituksiin meidän täytyy miettiä, että todella kohdentaminen toimii hyvin. Ja erityisesti mitä tulee ympäristön näkökulmaan, niin meidän täytyy todella tehdä kaikkemme, jotta eurooppalaisesta maataloudesta tulee ilmasto- ja ympäristöystävällisempää. Ja tässähän jo viitattiinkin kasvinsuojelutematiikkaan. Hyvä niin. Meidän täytyy tätäkin silmällä pitäen tehdä kaikkemme, jotta lainsäädäntö on sellaisella mallilla, että kasvinsuojeluaineet eivät aiheuta vahinkoa ympäristölle. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on myös tärkeä asia eurooppalaisen maatalouspolitiikan uskottavuuden kannalta. Ja meidän täytyy miettiä, mikä on tänä päivänä oikea kehityssuunta. Joka tapauksessa rahaa on entistä vähemmän ja meidän täytyy miettiä, miten se parhaiten kohdennetaan, ettei maatalouspolitiikka typisty pelkkiin suoriin tukiin. Ja Ja tässä nyt sanottiin, että vasta toukokuun lopussa tulisi tämä ehdotus ja, ja tällaisesta uudistusasiastahan pitäisi keskustella pari vuotta, että siitä voitaisiin perusteellisesti keskustella. Nythän meillä olisi tähän keskusteluun vain kahdeksan kuukautta suurin piirtein aikaa. Meidän täytyy antaa tarpeeksi aikaa keskustelulle uudistuksesta, jotta saamme aikaan hyvän uudistuksen. Ja vielä pari asiaa ensiksi. Vapaakauppasopimukset. Tiedätte, että tällä valiokunnalla on suuria epäilyksiä Mercosur-vapaakauppasopimuksen suhteen. Sitä sitä neuvotellaan kulissien takana ja Australia, Uusi-Seelanti ovat myös, myös mielenkiintoisia. Sieltä tulee Eurooppaan paljon naudanlihaa ja sitten vielä maitoala. Minun mielestäni me olemme nyt uuden maitokriisin kynnyksellä. Saksassa on huomattu, että tuottajahinnat ovat romahtaneet. Toisaalta sitten meillä on vaikka kuinka paljon maitojauhetta varastoissa. Ja miten me sen sitten saamme markkinoille, kun seuraava kriisi tulee. Ja täytyy todellakin miettiä, miten näihin kriiseihin reagoidaan ennalta eikä liian myöhään, kuten tähän asti on ollut tapana. Kiitos. Nyt täytyy todellakin pitää kiinni näistä äh, lyhyistä puheajoista. Niin, viisi minuuttia, 17 sekuntia. No, katsotaan. No niin. Herra. Bulgaria, you were also the Ministry for Forestry. Now, we got a little bit of a problem in this Europe. Niin, kuulin, että te olette myös maatalouspolitiikan lisäksi metsäasioista vastuussa. Ja metsäasiathan eivät edes kuulu tänne EU-hun. Ja nyt sitten kuullaan, että tällainen, tällainen metsäasia menee kaikkien käsittelyiden läpi sitten neuvoston käsittelyyn. Toivon, että, että muistutatte sitten muita ministereitä, että metsäasioista ei pitäisi edes puhua neuvostossa. Minä tänä aamuna mainitsin äh, tästä ilmastonmuutoshöpinästä. Minusta se on ihan hölynpölyä. Ja tässä mainittiin ilmastonmuutos, että maanviljelijöiden pitäisi sitten vähentää, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. No sitten jos ajatellaan vaikkapa typpijohdannaisia, niin tällaisia maanviljelijät käyttävät esimerkiksi palkokasvien tuotantoon ja sitten toisaalta markkinat vaativat lisää palkokasveja Euroopan unionin markkinoille. Eli tässä nyt täytyy miettiä, miten tämäkin asia hoidetaan ja tämäkin tulee jo puolen vuoden sisällä varmasti käsittelyyn. Ja sitten puhuttiin myös antibioottiresistenssin kasvusta tämän aamun aamiaistilaisuudessa. Ja kaikkien pitää tässä nyt lyödä viisaat päänsä yhteen, tai muuten miljoonat ihmiset Euroopassa kuolevat, kun antibioottiresistenssi kasvaa. Ja minä en halua olla vastaamassa näistä asioista sitten, jos asian hyväksi ei tehdä mitään. Ja sitten vielä nuo kasvisuojeluaineet, GMO, niin ne luultavasti kielletään pikapuoliin. Ja, ja vuosien aikana maatalousministerit ovat jättäneet äänestämättä näistä asioista. Miten se voi olla mahdollista? Kyllähän näiden maatalousministerien pitää ottaa kantaa. Kielletään nämä aiheet, asiat tai sitten ei. Ei voi äänestää tyhjää, pitää olla vastuullisia. Ja sitten jos ei saada päätöksiä aikaan, niin sitten ne pitää tuoda uudestaan neuvoston päätettäväksi. Eli nyt potkikaa vähän persuuksille näitä ministereitä, että päätökset todellakin tehdään aikataulun mukaisesti. Kiitokset, hyvä ministeri. Tietänette, että itävaltiot ovat nauttineet tukea Länsi-Euroopan valtioiden kustannuksella. En tässä sen enempää tätä arvostele, mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota muun muassa Bulgariaan ja Junckerin ohjelmaan ja varsinkin farmasia-alaan. Jos katson vuotta 2007, ja uusista Euro- uusia sektoreita ja Euroopan tukia. Euroopan unioni on, on esimerkiksi Ranskaa kohdellut viljatuissa toisella tavalla. Euroopan tuet ovat sitten vaikuttaneet oikopäätä ranskalaisten kilpailukykyyn, vaikka 25 prosenttia Ranskas, Euroopan viljasta tulee kuitenkin Ranskasta. Ja näin Tämä näkyy sitten taas Ranskassa tuon Bulgarian tuen nousun myötä konkreettisesti. Ja nyt esimerkiksi sitten arvioin esimerkiksi Ukrainan tilannetta siellä kustannukset ovat paljon alhaisemmat ja myös sitoumukset paljon heikommat. Eli nyt näyttäisi olevan kiinnostavampia eh, investoida Euroopan unionin ulkopuolisiin valtioihin ja siitä sitten syntyy epäreilua kilpailua oikopäätä. Euroopan unioni on järjestänyt suorastaan tuontiviljaa Ukrainasta. Tässä tietysti solidaarisuutta täytyy odottaa, mutta missä se solidaarisuus oikeastaan sitten näkyy? Te puhuitte myös maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta, no missä se sitten puolestaan näkyy? Ja minä kysyisin myös teiltä, teiltä epäreilusta kilpailusta ja sitten tästä epäreilusta tilanteesta, joka on syntynyt Itä-Euroopan valtioiden ja läntisen Euroopan valtioiden välille koska meillä meidän kaikkien intressimme näissä näillä eri puolilla Eurooppaa ovat hyvin, hyvin erilaiset. Kiitos. Nekov. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министр, добре дошли от мое име. В речта относно приоритетите вие споменахте нелоялните търговски. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa henkilökohtaisesti teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Kuten ehkä tiedätte, minä äh, olen tämän valiokunnan esittelijä äh, aiheessa, joka käsittelee äh, kaksikäyttötuotteita. Oletteko te valmiit? saattamaan päätökseen komission metodianalyysin tästä aiheesta vuoteen 2018 mennessä, sen loppuun mennessä. Tuetteko te sitä, toi, sitä elintä, joka valvoo näitä käytänteitä? Entäpä sitten laatu? Bulgaria on ehkä ensimmäisiä jäsenvaltioita, joka käyttää, turvo, käyttää termiä Tästä olisi apua esimerkiksi niille viljelijöille, jotka esimerkiksi viljelevät maata vuoristoalueilla, siis hankalilla, hankalissa oloissa. Voinko luottaa siihen, että puheenjohtajakautenanne laaditte kansallistakin lainsäädäntöä tästä aiheesta? Ja sitten vielä nämä niin sanotut laatujärjestelmät, kun neuvotellaan EUn ja muiden alueen maiden kanssa. Viittaan tässä muun muassa maantieteellisiin alkuperämerkintöihin. Meillä Bulgariassa on muun muassa sellaisia tuotteita, joilla olisi potentiaalia saada tällainen suoja. Mikä on teidän näkemyksenne tähän? Voidaanko, aiotteko te yksilöidä tällaisia unkari, eh, bulgarialaisia tuotteita, eh, jotka saattaisivat voida saada eh, laatumerkinnän? Nämä laatujärjestelmät ovat erittäin tärkeitä Euroopassa, mutta kuitenkin arkaluontoisia kansainvälisissä neuvotteluissa. Lugupeetud härra minister, suur tänu teile Eesti kohta öeldud kenade sõnade. Herra ministeri, Kiitos näistä ystävällisistä sanoista ja kiitos, että kiititte Viroa edellistä puheenjohtajavaltiota. On hienoa, että, että kiititte meitä ja minä mielelläni toivotan myös teille onnea puheenjohtajakaudelle. Ja sitten tämä komission tiedonanto, josta kaikki haluavat kuulla näkemyksensä ja miten sitä käsitellään. Teillä on taloudellista taustaa, olette toimineet valtiovarainministeriössä ja tiedätte, miten riskirahastot toimivat ja riskinhallintarahastot. Viime vuodet ovat osoittaneet, että ilmasto on hyvin epävakaa tällä hetkellä ja yhä useampi maa pyytää komissiolta erityistä tukea ilmastonmuutoksen seurausten hallintaan. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette siitä, että perustettaisiin yhteinen riskinhallintarahasto, jonka avulla voitaisiin ratkaista näitä ongelmia. Ja toinen kysymykseni liittyy elintarvikkeiden arvoketjuun. Totta kai kaikenlaiset tukimaksut ovat tärkeitä maanviljelijöille, mutta maanviljelijöiden tuloista suurin osa tulee kuitenkin elintarvikeketjusta ja näin ollen haluaisin tietää, mikä on teidän näkemyksenne siitä, miten voidaan turvata viljelijöiden asema elintarvikeketjussa? Kiitokset. Minä olen kasviproteiiniasiassa esittelijänä ja on hyvä, että olette ottanut tämän puheenjohtajakautenne pääaiheeksi. Ja tässä toivotaan, että mietinnöstä voidaan äänestää ensi viikolla suorastaan jo. On totta, että me kasviproteiineissa olemme kovasti riippuvaisia muista. Tämä vaikuttaa meidän ruokaturvallisuuteemme ja myös järjestelmämme kestävyys on nyt vaakalaudalla. Tämä asia on hyvä ottaa tosiaan nyt esityslistalle ja tähän kysymykseen tietysti liittyvät monet muutkin ongelmat komission suunnassa. Nimenomaan meidän täytyy todella saada myös komissio uskomaan, että tämä aihe täytyy nostaa tulevan maatalouspolitiikan ehdotusten listalle. Jedna minuutowej. Proszę kolejne wystąpienia. Pan poseł Ja vielä herra Kusmuk, yksi minuutti. Panie ministrze, mm, Tutaj niedawno pod koniec poprzedniego... Kiitokset puheenjohtaja viime vuoden loppuvaiheilla komission jäsen Hogan esitteli komission ehdotuksen maataloustalousarvioksi ja hän sanoi komission esittävän tulevaa monivuotista rahoituskehystä jossa tehtäisiin ero suorien tukien jakamiseen eri valtioiden välillä. Ja tässä te olettekin nyt peräisin uudesta jäsenvaltiosta ja vielä kaiken lisäksi uuden jäsenvaltion maatalousministeri. Ja haluaisinkin siksi kysyä teitä, teiltä sitä, valmisteletteko te neuvostolle tämän tyyppisen ehdotuksen? Millä tavalla komission vaatimuksiin vastataan? No, tästähän toi on oikea puhujien taisto. Edustaja Um, dear Minister, uh, geschätzter Minister, ich habe mehrere Fragen. Arvoisa ministeri, minulla on paljonkin kysymyksiä. Ensiksi ihan äh, lyhyesti tuo maksimituki, tämä capping. Äh, puolatteko sitä maatalousteollisuusyrityksille? Sitten toinen kysymys, joka liittyy kollega Müllerin kysymykseen tuo eläinten kuljetustilanne Turkin ja Bulgarian välisellä rajalla. Miten te valvotte eläinkuljetuksia omassa maassanne? Mikä on valvontatiheys? Kuinka paljon valvotte näitä eläinten kuljetuksia ja mitä, mihin valvonta on johtanut? Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy metsätalouteen, mutta tämä liittyy myös Natura 2000 suojelualueisiin ja tämä on suoraan yhteydessä eurooppalaisiin politiikkoihin. Voisitteko antaa meille lausuntonne siitä, että jos ajatellaan näitä korruptioväitteitä, joka liittyy siis Natura 2000 ja äh, kansallispuistolaajennushankkeisiin esimerkiksi Pyreneillä, voidaanko ne selvittää? Ja sitten, onko teidän mahdollista äh, lopettaa laittomat hakkuut luonnonsuojelualueella tai ainakin niitä hillitä? Ja sitten vielä yksi kommentti. Haluaisin kiittää teitä tuosta aluepolitiikasta suhteessanne Makedoniaan. Se on edennyt oikein rauhallisesti ja siitä haluaisin teitä erikseen kiittää. Eh, gracias, presidente. Kiitän puheenjohtaja. Kiitos tänne saapumisestanne, hyvä ministeri. Onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellenne. No, samansuuntaisesti täällä on puhuttu ennen minuakin, mutta kuitenkin kiinnitän huomiota näihin Euroopan maatalouspolitiikan merkittäviin asioihin eri todellakin juuri tuohon Hoganin esittämään uuteen tiedonantoon, samoin kuin tuohon elintarvikeketjun sääntelemiseen. Maataloutemmehan on nyt paineiden edessä ja me tarvitsemme selkeitä asetuksia Eurooppaan ja ainakin Espanjaan. Meillä on Espanjassa kaikenlaisia kansallisia asetuksia, mutta eivät ne riitä. Ja tähän tarvitaan sitten tietysti kompromissihenkeä. Ja nyt me tarvitsemme myös no, monivuotista rahoituskehystä. Sehän se sitten määrittelee meidän rajamme. Jos ajattelemme noita neljää viittä ehdotusta, jotka Oettinger on tehnyt monivuotiseksi rahoituskehykseksi, riittävätkö ne? Me tietysti puhumme sitten maatalouspolitiikasta ja niiden vähentymise, sen osa, osuuden vähentymisestä suhteesta muihin politiikkoihin. Eikö se voitaisi posta, puhua sen nostamisesta? Kaikkien pitäisi puhua myös neuvoston, kaikkien jäsenten kanssa. Miten sitten voitaisiin käyttää omia varoja tai laajentaa tätä rahoitusta? tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, koska meillä on uusia politiikkoja, uusia sitoutumisaloja ja sitten Brexitkin meitä odottaa nurkan takana ja, ja, ja, ja ei voida jättää kaikkea vain rakennerahaston ja kohesiorahastojen varaan maatalousasioissakaan. Ja sitten minä mietin neuvoston kantaa tuohon komission esittämään uudistustiedonantoon. En ole ihan nyt vakuuttunut siitä, enkä myöskään sen esittämästä toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta. Jos ajattelen ehdotusten yhdistämistä, niin emmekö me voisi mennä yhteisrahoituksen piiriin ja sen ja tavalla, jär, se, sillä tavalla järkeistää tätä. No, katsotaan nyt. Meillä on uudet säännöt kohta poliin käytössämme, mutta me saamme luoda sellaista eurooppalaista politiikkaa, jolla emme sitten palvele kaikkia 28 valtiota. Jos ajattelen omaa valtiota, niin ja sitten sielläkin on ongelmia, kun siellä on näitä autonomisia alueita ja rahan ongelmia ja sitten vielä tuo lääkeraha, rehuasia. No kolmikantaan on kai tarkoitus sitten mennä. Tosin meidän täytyy viedä tätä lääkerehuasiaa samalla tavalla eteenpäin, mutta rinta rinnan tuon eläinlääke öö, öö, koordinoinnin ja kolmikantaneuvottelun kanssa. Mutta kyllä varmasti kolmikantaan voimme mennä, mutta yhdessä näiden kahden asian kanssa. Grazie Presidente. Ma grazie al... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille, kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, valtion edustajalle ja toivotan onnea teille tälle kaudellenne. Se on hyvin tärkeää. Mehän tiedämme, tiedämmehän, että tällä hetkellä vasta aloittelemme keskustelua ja meillä on suuria huolia äh, Hoganin äh, ehdotukseen liittyen, sen ehdotuksen, jota hän aikoo viedä eteenpäin tulevina äh, kuukausina. Tässä on riski uudelleen kansallistamisesta. Kun halutaan toisaalta joustavuutta, subsidiariteettia ja samalla, niin se on ihan hyvä, mutta samalla me emme halua uudelleen uudelleen kansallistamista ja neuvoston on syytä ottaa huomioon nämä huolenaiheet. Ja erityisesti kun meillä on omnibus-asetus, ja tehän tiedätte, että neuvosto ja parlamentti ovat myötävaikuttaneet yksinkertaistamiseen ja viherryttämiseen ja tällaisiin asioihin, niin Eikö ole eh, sellainen pelko, että subsidiariteetti johtaisikin vain asioiden mutkistumiseen? Monissa jäsenvaltioissa se saattaisi aiheuttaa ei yhtä yhtenäistä kansallista järjestelmää, vaan useita paikallisia järjestelmiä. Eli millaiseksi te näette tämän tasapainottelun? sanokaamme tämän uudelleen kansallistamisriskin välillä toisaalta, subsiditeetin toisaalta ja joustavuuden toisaalta välillä. Kiitokset puheenjohtaja, hyvä ministeri. Ohjelmassa, ohjelmassanne olemme nyt nähneet myös maataloustuotteiden hinnan kehitys kehitykseen. Meillä on tuo omnibus-asetusehdotus, mutta tässä sitten on huolestuttavia lukuja maito, maitotuotteissa. On alueita, jotka riippuvat täysin maitotuotannosta, kuten oma alueeni Azorien saaristo ja näin. Meidän tulee kiinnittää tarkoin huomiota nykyiseen hintakehitykseen. Ja me odottelemme komission ehdotuksia kyllä kielipitkällä epäreiluista kauppakäytänteistä. Meidän mielestämme lainsäädännön pitäisi taata koko elintarvikeketjun läpi oikeat hinnat maataloustuottajille. Ja jos ajattelemme sitten tislattuja alkoholijuomia, niin olemme sitä mieltä, että totta kai on hyvä, kun puheenjohtaja haluaa viedä tätä eteenpäin. Tämähän on valtiolleni Portugalille oikein merkittävä asia. Me haluamme tosiaan myös sitten nähdä, millä tavalla uudet ehdotukset vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. On myös mietittävä tuota hedelmää, hedelmiin perustuvien alkoholijuomien päivämäärien merkitsemistä tarkemmin. Kiitos. Herzlichen Dank, äh, Herr Minister. Kiitos herra ministeri, kiitos että tulitte paikalle. Tässä nyt paljonkin puhuttiin maatalouden uudelleen kansallistamisesta. Minua tämä hieman huolettaa. Komissio käyttää indikaattoreita ja tavoitteita, joita näissä asiakirjoissa ei ole. Ja mikä on teidän näkemyksenne siitä? Näissä komission papereissahan ei ole mitään siitä, että mitä tapahtuu, jos näitä tavoitteita ei saavuteta tai että, jos, tai että ylipäätään yritetäänkö niitä tavoitella. Ei tässä nyt mitään sanktiojärjestelmää tarvitse perustaa, mutta mitä tapahtuu, jos ei toimita tavoitteiden mukaisesti? Ja sitten haluaisin puhua vielä markkinahäiriöistä. Kollega Hoisling tuosta jo puhui, me tarvitsemme jonkinlaisia kriisityökaluja, että mitä tapahtuu, jos jokin kriisi koittaa. Te näitä vähän sivusitte, en tiedä riittävätkö ne. Meidän täytyy saada käyttöön sellaisia työkaluja kriisejä varten, jotka, joiden avulla voidaan reagoida tarpeeksi ajoissa, koska maanviljelijät eivät pysty selviytymään näistä kriiseistä, jotka koittavat aika usein nykyään ja varsinkin pientilalliset ovat tässä hyvin heikoilla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset ministerille tästä esityksestä. Esittäisin seuraavat kaksi asiaa, erityisesti maksujen uudelleenjärjesteleminen ja kattojärjestelmä. Tämä kiinnostaa minua oikein kovasti. Kattojen asettaminen, millä tavalla sitten tätä katto, näitä kattoja asetettaisiin itse kussakin jäsenvaltiossa, millä tavalla sitten se vaikuttaa kunkin valtion maataloustukiin. Ja sitten nämä kansainväliset kauppasopimukset, joita Euroopan unioni tekee tyy, muiden kanssa tyyliin Merkosurin kanssa. Se on tietysti hyvä asia mm, ja tällaisia kauppasopimuksia me tarvitsemme unionitasolle, mutta emme saa tällaisia sopimuksia tehdä oman maataloutemme haitaksi tai ajamiseksi huonompaan asiaan. Täytyy muistaa nimittäin se, että Mercosur ei piittaa pätkääkään alkuperämerkinnöistä tai laadunvalvonnasta tai monesta muustakaan asiasta, ainakaan moni valtio, joka kuuluu tuohon Mercosuriin. Ja siitä syystä meidän valtiomme ajautuvat kyllä kilpailullisesti erittäin huonon asemaan ja se vaikuttaa oikopäätä myös kansanterveyteen. Esimerkiksi kaikki varmaan tiedämme nämä esimerkit Brasiliasta. Kiitos. Želim vam dobrodošlicu ministre, pozdravljam bugarsko predsjedanje. Zanima me koji će biti... Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi puheenjohtajavaltio Bulgarian. Kysymys. Miten suhtaudutte direktiivin, joka koskee uudistuvia energialähteitä? Siinähän on sääntöjä, jotka liittyvät muun muassa biopolttoaineiden tuottamiseen tulevaisuudessa. Onko tämä Bulgarialle puheenjohtajavaltiona prioriteetti? koska kuten tiedätte, parlamentti hyväksyi oman kantansa viime viikolla ja neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä ovat tulossa. Olemme myös keskustelleet ympin yksinkertaistamisesta ja te itse olette maininneet muun muassa suku polven vaihdoksen yhtenä painopisteenänne. Mitä olette mieltä nuorista viljelijöistä ja tietyistä toimista, jotka ovat erilaisia kuin tähän saakka toteutetut. Entäpä sitten ikääntyneemmät viljelijät, jotka jättävät tilansa nuoremmille? Miten heille käy? Muchas gracias. Le deseo al... Kiitokset. Oikein paljon onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellenne, hyvä ministeri. Ja minä esittäisin kysymyksen tästä maatalouspolitiikan uudistuksesta ja komission tiedonannosta. Uskon että, ja toivon, että neuvostot tukisivat, neuvoston jäsenet tukisivat toissijaisuusperiaatetta. Ja sitten esittäisin kysymyksen siitä, että kun parlamentti on 15 vuotta vaatinut proteiinikasveille uudistusta, viedäänkö teidän puheenjohtajakautenne aikana eteenpäin juuri tätä ehdotusta. Ja sitten elintarvikeketjusta. Kaipaisin myös tietoa, onko puheenjohtaja luottavainen siihen, että saamme elintarvikeketjusta komissiosta kohta puoliin ehdotuksen. Parlamentti kovasti peräänkuuluttaa juuri sitä, että lainsäädäntöön elintarvikeketjuasioissa otettaisiin huomioon myös nuo rangaistukset, jotka määrätään väärinkäytöksistä. Ja minä olen havainnut, että kiertotaloudesta on tehty ehdotuksia. Se on toki hyvä, mutta meidän täytyisi kiinnittää huomiota myös tuohon elintarvikehävikkiin, ruokahävikkiin. Ehdotuksia on tietysti reippaanlaisesti, mutta riittävätkö ne vai aiotteko te puheenjohtajana esittää jotakin konkreettisempaa ja yhtenäisempää tällä hävikkialasiassa? Eh, eh, Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää bulgaarialaiselle ministerille kysymyksen. Minä tulen Alankomaista ja meillä on uusi maatalousministeri. Ja, ja, ja tässä minä haluaisinkin tätä taustaa vasten esittää kysymyksen, että nyt kun otetaan huomioon, että te olette puheenjohtajana hyvin tärkeänä ajanjaksona. Tässä kuuden kuukauden aikana tulee tapahtumaan paljon. Jos katsotaan vaikkapa mitä vain viime viikolla tapahtui, niin silloinhan kaikki perustuu vain valeuutisiin, mitä teemme. Meidän täytyy aloittaa nyt työskentely todella tarmokkaasti ja perustuen faktoihin, ei mihinkään valeuutisiin. Meidän täytyy saada työllemme aitoa sisältöä jos emme tätä tee, niin silloin minulla on kyllä suuri huoli eurooppalaisten maanviljelijöiden tulevaisuudesta. Kiitos. Jeśli można, to ja może nie w formie pytań, w formie pewnej refleksji. No niin, kiitos tästä keskustelusta. Minäkin ehkä voisin pari kysymystä tähän keskusteluun esittää. Tiedämme toki, että eurooppalaiset maanviljelijät ovat keskenään hyvin erilaisia. Anteeksi, herra Robert. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, iš tikrųjų išklausius jūsų prioritetų. Arvo ministeri, kuunneltuani teidän esitystänne painopisteistä näyttää siltä, että meillä on yhteisiä painopisteitä. Kaikkein tärkeintä tässä vaiheessa on se, kuinka saamme aikaan yhteisymmärryksen niiden toteuttamisesta. Kuten tiedätte, viljelijöiden tulot, elinkeino, koostuvat kahdesta asiasta, maksuista ja hinnoista. Tuista ja hinnoista alueet ja valtiot, joissa ää, äh, tulotaso on alhainen, niin hinnat ovat nekin halvat. Ja siksi ää, äh, ihmisiä lähtee, muuttavat pois. Ja viljelijät kysyvät kuinka he voivat toteuttaa EU-toimia, kun tuet ovat paljon alhaisemmat kuin muissa maissa. Ja mitä sitten tulee kansainväliseen kauppaan, niin usein kaup- kaupan muut osapuolet hyötyvät enemmän kuin tuottajat ettekö ole sitä mieltä, että kansainvälisissä kauppasopimuksissa tulisi puhua tämän tuoton jaosta, voiton jaosta? Niin, ihan lyhyesti. Ehkä tämä onkin pikemminkin kommentti kuin kysymys. Todellakin EUn maanviljelijät ovat keskenään hyvin erilaisia. On isoja eroja pohjoisen ja etelän, lännen ja idän välillä. Ilmasto on kovin erilainen EUn eri osissa ja niin edespäin. Ja maataloutta harjoitetaan hyvin eri tavalla eri EU-jäsenmaissa. Uusissa jäsenmaissa maatalous on vielä kovin vanhakantaista. Vanhat sosialistiset rakenteet ovat edelleen olemassa ja niin edespäin. Miten näitä välineitä voi suunnitella siten, että voidaan niillä tukea sitten kaikkia eu maanviljelijöitä. Tämä minua ihmetyttää. Ehkä olisi järkevää, että annettaisiin jäsenvaltioille enemmän pelivaraa tuen kohdentamisen suhteen. Muun muassa komissaari Hogan sanoi tiedonantonsa julkistamisen yhteydessä muun muassa seuraavaa, että unioni määrittelisi isommat tavoitteet ja määrittelisi yhteisen maatalouspolitiikan arvot ja määrittelisi niin ikään kuin laajat toimintapuitteet ja sitten jäsenvaltiot voisivat itse päättää, miten tavoitteet saavutetaan ja täytäntöönpanosta vastaisivat jäsenvaltiot. Tällöin voitaisiin myös alueelliset erot ottaa paremmin huomioon ja juuri nämä maatalouteen liittyvät valtaisat erot Euro Euroopan unionissa. Ehkä tämä toisi meille uutta toivoa, koska maanviljelijäthän tekevät usein työtään hyvin hankalissa olosuhteissa. Ajatelkaapa vaikkapa tiettyjä maatalousalueita Euroopan unionissa ja miten kovien paineen alaisina maanviljelijät ovat, koska näillä syrjäseuduilla ei välttämättä ole muita toimeentulomahdollisuuksia. Ja täytyy kaikin tavoin tukea sitä, että viljelijät pystyvät saamaan elantonsa maan viljelystä tai maataloudesta. Ja sitten, jos puhutaan maataloustuotteiden hinnoista, niin totta kai maataloustuotteiden hintoihin kohdistuu aina spekulaatiota. Tässä pitäisi hyvin tarkkaan miettiä, mitä maatalousmarkkinoilla tarkkaan ottaen tapahtuu. Ja sitten nuo sairaudet ja taudit, kasvitaudit, eläintaudit, ne ovat kaikki nykyään vitsauksia. Mutta uskoisin, että EUlla on tässä sopivat välineet näiden asioiden ratkaisemiseksi, koska onhan näitä ollut ennenkin. Ja toki täytyy toimia ennaltaehkäisevällä tavalla ja, ja onhan tässä ryhdytty järeisinkin toimenpiteisiin, mutta toisaalta esimerkiksi kauppasaarto Venäjää kohtaan on aiheuttanut hyvin paljon haittaa tuolla Venäjällä. Ja toisaalta nämä kauppasaartoasiat vaikuttavat eri tavalla eri markkinoihin. Ja tietysti Venäjä on sitten sulkenut markkinansa eurooppalaisilta tuottajilta. Eli tästä on kyllä vakavia seurauksia myös eurooppalaisille tuottajille. Ja oliko näiden sanktioiden asettaminen nyt todellakin aivan välttämätöntä ottaen huomioon, että siitä ovat kärsineet ennen kaikkea eurooppalaiset maanviljelijät. Ja tässä on vain tällaista poliittista sapelinkalistelua harjoitettu eikä ollenkaan mietitty, että keihin nuo kauppasaartotoimenpiteet kohdistuvat. Ja nythän Venäjälle ei viedä oikeastaan juuri mitään enää. No niin, tässä minun huomautukseni ja sitten vielä ministeri Poro sanoi. Бих искал първо да благодаря за... Kiitokset. Tähän kärkeen kiitokset siis kaikille kommentoijille. Kiitokset kysymyksistä myös. Bulgaria on astunut nyt puheenjohtajan tehtävään hyvin erikoiseen aikaan, kun nyt maatalouspolitiikka on kehittymässä. Tämä liittyy myös tietenkin sekä Itävallan että Romanian puheenjohtajakausiin myös tulevaisuudessa. Eli me teemme työtä yhdessä ja meidän täytyy yhdessä saada nämä päätökseen. Me pyrimme näin ollen saamaan selkeän aika rajan Me emme tietysti halua nyt tässä jäädä jälkeen meidän on järjestettävä keskusteluja rakentavasti, suhteellisen vauhdikkaastikin. Meidän täytyy ryhtyä julkisiin kuulemisiin. Me täytyy tutkia komission tiedonantoja. Ja meidän täytyy keskustella näistä perusperiaatteita, jotka, joista komission tiedonannot puhuvat. On hyvä esittää kysymys uudelleen kansallistamisesta ja toisiaisuuden tulkitsemisesta toiseen tapaan. Ja minä tahtoisin esittää oman henkilökohtaisen näkemykseni nyt tähän kysymykseen tulevien kuukausien aikana ennen parlamentin vaaleja meidän täytyisi saada monivuotinen rahoituskehys valmiiksi ja sama koskee myös yhteistä maatalouspolitiikkaa. Mikäli se jää kesken, siis asiaan olisi kulutettu lähestulkoon pari vuotta ja sitten kun vaalit tulevat, niin me joutuisimme aloittamaan jälleen nollapisteestä. Olen kyllä ollut talousministerinäkin ja siksi tiedänkin oikein hyvin, ettei ole järkevää kaksinkertaista päällekkäistä työtä tehdä. Hyvin monet alueet maailmassa kasvavat nopeasti. Meidän sääntöjämme tosiaan näillä muilla alueilla ei välttämättä noudateta, toimitaan erinäisten monikansallisten yritysten vallan alla, mutta se tietysti johtaa meidät parantamaan lainsäädäntöämme entisestään ja myös monivuotista rahoituskehystä vikkelästi edistämään. Ja te mainitsittekin siitä, että rahamiehillä on myös valtaa. Näin on tietysti aina ollut ennenkin ja siksi me puhummekin talousarvion kasvattamisesta, talousarvio-osuuksien kasvattamisesta varsinkin Brexitin jälkeen. Sama koskee myös erilaisia poliittisia ehdotuksia, joita tehdään turvallisuuskysymyksissä ja maahanmuuttoasioissa. Ja näihin kysymyksiin tarvitsemme ratkaisuja. Ja näin ajaudumme tilanteeseen, että sekä kohesiopolitiikka että maatalouspolitiikka joutuvat hyökkäyksen kohteeksi rahoituksellisesti tietenkin. Tässä muutama päivä sitten keskustelimme näistä asioista ministerien kanssa ehdottamme korkeampaa osuutta. Lähestulkoon kaikki muut ministerit myös Saksan eri osista uskovat rahoitusosuutta tarvittavan kasvatta, tulevan kasvatettavaksi. Ja jos sitten leikkauksia tehdäänkin, niin kilpailukykyyn ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa erilaisten tuotteiden kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla. Ja jos sitten katsomme korkealaatuisia maataloustuotteita, niin niitähän kyllä kovasti kaikkialla maailmassa kysytään. Ja siitä syystä laaduntarkkailu ja rahoitus ovat merkittäviä. Me emme voi täällä päätöksiä kuitenkaan yksin tehdä itseksemme, vaan meidän täytyy avata keskustelut myös ensiksi tietenkin ministerineuvostossa ja sitten päästä asioista eteenpäin neuvoston keskustelujen jälkeen. Ja tietysti täytyy käydä myös julkista keskustelua. Dorfman esitti kysymyksen päätöslauselmiin päätyvistä asiakokonaisuuksista. Katsotaan, mihin keskustelu meidät lopulta johtaa. On muutamia asiakokonaisuuksia, joista suurin osa jäsenvaltioista ovat päässeet yhteisymmärrykseen, mutta sitten on arkaluontoisempia asioita, kuten tukikattojen asettaminen. Ja sitten nämä uudet jäsenvaltiot tietenkin myös rahoituksen näkökulmasta. Nimittäin nämä uudet jäsenvaltiot ovat jääneet jälkeen yhteisrahoituksen järjestämisessä. Ja jos tämä ei sitten muutu ja nämä eroavaisuudet jäsenvaltioiden välillä korjaudu, niin olemme huonossa tilanteessa. Ja tässä tosiaan sitten Bulgarian tilannetta täytyy korjata Siksi onkin syytä mitä pikimmin asioista ryhtyä neuvottelemaan ja tässä viimeistään maaliskuussa välitämme neuvostosta osviittaa tähän ja tämä päätyy sitten sekä parlamenttiin että komission keskusteltavaksi. Jos yhteisen maatalouspolitiikan talousarviota pienennetään, niin si- sitten täytyy kyllä hyvin tarkoin arvioida, miten se vaikuttaa suoraan maanviljelijöihin ja muihin maatalousalan toimijoihin. Ja tämähän vaikuttaa aivan eri tavalla esimerkiksi naudanlihapuolella, viljapuolella. Joka tapauksessa teemme mitä teemme, niin joku tuotannon ala kuitenkin tässä kärsii siitä syntyy sitten poliittisia ja taloudellisia ongelmia jäsen, jossakin jäsenvaltioissa. Päätöksiä on erittäin vaikea tehdä. Se on päivän selvää, mutta emme me voi tässä nyt vain olla mitään tekemättäkään. Meidän täytyy miettiä keskusteluissa monelta kannalta maatalouspolitiikan talousarviota. Ja sitten tuo katon asettaminen tuille tiedonannossa ylimalkaisesti asia mainitaan. Jotkut jäsenvaltiot vastustavat katon asettamista tuille kokonaan ja he toivoisivat toisen tyyppistä järjestelmää, koska kovinkaan monia viljelijöitä ei ole tai tuot, maataloustuottajia ja sitten tuo kattojärjestelmä ei oikeastaan toimi ja toivovat tätä päätettäväksi kansallisella tasolle. Bulgariassa me olemme toivoneet tällaista kattojärjestelmää, katon asettamisjärjestelmää käyttöön. Näin voimme sitten tasapainottaa varsinkin pienten tilojen pitäjiä ja näin sitten maksujen uudelleenjako parantuisi meidän täytyy miettiä sitten, onko tuo katon asettaminen pakollista vai päättääkö jokainen jäsenvaltio tämän tästä sitten itse. Täytyy katsoa, miten tälle asialle nyt sitten käy. Joka tapauksessa meillä on jo aika kiire. Haluamme saada tämän keskustelun päätöksen ensimmäisellä ensimmäisen kolmen kuukauden aikana puheenjohtajakaudellamme ja me odottelemme todellakin komissiota sitten lisää ehdotuksia komission lainsäädäntöluonnosta valmisteltaessa on syytä olla tiedossa meidän neuvoston kantamme myöskin. Valiokuntanne myös valmistelee mietintöä käsittääkseni toukokuun täysistunnossa asiasta on tarkoitus päättää ja se osallistuu tietysti myös valmisteluun. On syytä myös saada parlamentin ehdotukset ennen kuin tuo lopullinen komission luonnos esitellään. Ja sitten siirryn mainitseminne hankaliin kysymyksiin, eli uudelleen kansallistaminen ja toissijaisuusperiaate. Minä itse uskon, että ei uudelleen kansallistamiseen ajauduta. Olen puhunut tästä monien valtioiden kanssa. Me haluamme yhteiset järjestelmät tähän, järjestel- tähän, tähän maatalouspolitiikkaan ja yhteiset säännöt myös, ja siitä syystä me puhumme yhteisestä maatalouspolitiikasta käsitteenäkin. Tämä yhteinen kehys tarkoittaa sitä, että me voimme luoda selkeät sävelet ja selvät säännöt, joiden pitäisi kuitenkin toimia sen verran joustavasti, ettei turhaa hallinnollista taakkaa ja aiheuteta tietenkään ei tar- tar- en tarkoita sitä, että niin joustavasti toimittaisiin, ettei sitten lopulta minkään tar- tiukoin kriteerein näitä varoja myönnetä, eikä myöskään arvioida sit niiden varojen käyttöä. Haluamme totta kai ottaa esille toissijaisuusperiaatteen ja uudelleen kansallistamisen neuvostossa ensi maanantaina. Ei kuitenkaan tule unohtaa strategista suunnitelmaa. Jälleen kerran puhun tuosta komission tiedonannosta, jossa mainitaan tuo strateginen suunnitelma ja vaihtoehtona uudelleen kansallistaminen. Monia monia kysymyksiä tässä jää auki meidän on pystyttävä vastaamaan näihin kysymyksiin mitä pikimmin. Tiedän, että asioista on keskusteltu jo maatalouden erityiskomiteassa alustavasti, minkälaiset strategiset suunnitelmat luonnostellaan. Ja strategisen suunnitelman tavoite ei pitäisi olla jäsenvaltioiden yksittäiset toiveet, vaan tässä pitäisi luoda eurooppalaista yhteistä liikettä. Sitten maaseutualueiden kehittyminen, se on tietysti merkittävää myös keskustellessamme mikä pysyy ensimmäisessä ja mikä taas toisessa pilarissa, toisessa pilarissa. Ja tässä tietysti on kyse myös sijoituksista, nimittäin investoinnit täytyy nähdä osana tukia. Ja joissain valtioissa vuoristoalueiden maatalous on tietysti oikein tärkeää ja siksi siihen tarvitaan erityistukea. Tämä järjestelmä on meille myös seura, selvä prioriteetti myös Bulgariallekin ja siksi me haluamme auttaa tällaisia hankalassa asemassa olevia valtioita. Tänään aamullakin jo tiedusteltiin maataloussektorin suuresta konkurssiherkkyydestä ja markkinoiden säälimättömyydestä. Maatalouspolitiikan pitäisi siis sisältää tiettyjä pehmentäviä keinoja. Siitä syystä meillä onkin erilaisia rahoitusmuotoja, erityisesti eläinten kasvatuksessa. Sitten viherryttäminen, vihreät maksut. Kyse on välineestä, jonka eteen uskomme työtä tarvittavan. Ja varsinkin tuo luomumaatalousasetus meidän kaudellamme ehkä menee eteenpäin. Kolme vuotta sille on jo uhrattu. On merkittävää kuitenkin välittää maatalouden talousarviokeskusteluissa myös tästä viestiä eteenpäin. Lukuisa joukko teknisiä kysymyksiä esitettiin, mutta uskon, että kohta puoliin tämä alkaa jo riittää. Tosin puutun vielä epäreiluihin kaupan käytänteisiin. Aloittanemme keskustelut niistä oikopäätä huhtikuun lopulla todennäköisesti tai toukokuun alussa aloittanemme keskustelut tästä. Meidän täytyisi nimittäin pystyä ennakoimaan tilannetta niiden näkökulmasta, jotka ovat haavoittuvimmassa asemassa ja kärsivät, koska eivät selviä suurempien varjossa, jotka jäävät ikään kuin tukkumyynnin jalkoihin. On joillakin tällaisia sopimuksia, mutta ostajat joskus eivät halua sopimuksia allekirjoittaa alkuunkaan. Usein näin käy valitettavasti myös Bulgaariassa. On nimittäin maanviljelijöitä, joilla ei ole minkäänlaista allekirjoitettua sopimusta. He ainoastaan sitten sanovat, ettei me saa, että laskua ei saatu. Siinä tapauksessa tietysti täytyy sitten eh, vero, tai tulee veroasioiden kanssa ongelmia. Täytyy vaatia kaikkien osapuolten toteuttavan tekevän työnsä oikein. No, tällä tavalla päädymmekin sitten jo varojen ja tulojen uudelleenjakoon ja oikein jakamiseen koko kautta koko ketjun, jos ajattelemme tuottajia, ostajia ja loppukäyttäjiä. Hyvin hankala tasapaino tässä on olemassa markkinasuhteissa ja siksi olisikin kovasti kiintoisaa katsoa, minkälaisia lainsäädännön ehdotuksia saamme tätä keskustelua ei kuitenkaan pidä sälyttää tulevan Euroopan parlamentin niskaan, vaan käsitellä sitä nyt. Siirryn sitten sisämarkkinoihin ja hintojen valvontaan. Tämähän kuuluu tietysti komission vastuulle ja meillä on olemassa tähän myös tarkkailukeskus. Meidän vastuullamme on vaatia tätä tietoa komissiota säännöllisesti neuvostoon koska vain siten me voimme sitten esittää omat kantamme monista eri asioista. Ja te erityisesti mainitsittekin nyt tuon sokerin tässä yhteydessä ja myös maitojauheen. Meidän täytyy myös sitten miettiä näiden varantojen kuluttamista järkevästi siten, että hintatasapaino taataan. Minä olen viime vuosien lukujakin tarkkaillut ja voisin sanoa, että tiettyä tietty hintavakaus on saavutettu ja Euroopan vientikin on vakautunut kaikkialle maailmaan. Kiinnittäisiin huomiota myös kansainvälisiin ja kahdenvälisiin neuvotteluihin, Merkosuriin, etenkin. On totta, että kauppaa neuvotteluissa on osat, oma omat poliittiset osasensa mukana. Ja siitä syystä etenkin Etelä-Amerikan valtiot, joilla ei ole olemassa kaikenlaisia sopimuksia, joita me vaadimme, ovat hankalassa jamassa. Ja meidän täytyy tarkkailla niissä esitettyjä sääntöjä tai rajoituksia. Ja nyt on kyse tietysti eurooppalaisesta maataloudesta. Epäilystä ei ole siitä, että kaikkien EUn asettamien laatuvaatimusten tulisi täyttyä ja valvontaa täytyy parantaa. Jos ajattelemme vaikkapa naudan lihaa, meidän täytyy vaatia korkeaa tasoisia tuotteita. Ja kun näin käy, niin sitten näistä muista maista tulee meidän pääkilpailijoitamme. Muutama päivä sitten käydyt neu- kauppaneuvottelut eivät johtaneet kovinkaan hyviin tuloksiin, ja samaa on sanottava Meksikosta. Näistä syistä neuvosto pyytää säännöllisesti tietoa juuri näistä kysymyksistä ja asioista keskustellaan vastaavien jäsenvaltioiden kanssa. Ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista. Ei niitä tietenkään voi unohtaa, koska maanviljelijät kärsivät myös ilmastonmuutoksesta ja maataloudella voidaan parantaa luonnonvarojen käyttöä ja heikentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tässä korostaisin tiettyjä yksityiskohtia, kun me puhumme eri sopimuksista. Venäjä ja Ukraina on nimittäin täällä mainittu. Ja on huomautettava, että arviomme osoittavat, että vaikka täällä nyt vainitaan sitten Venäjä, joka on vähän avautumassa, niin Venäjä on ohjannut hyvin monia investointeja monilla, monille eri aloille ja avanneet myös markkinoitaan enemmän eurooppalaisille tuotteille, jotka nähdään laadukkaina tuotteina. Ja sitten on ikävä nähdä, että tietyt investoinnit menetetään konkurssien takia. Tiettyjä seuraamuksia on asetettu kylläkin. Venäjä on tehnyt omat päätöksensä ja Euroopassa meidän sitten taas täytyy pystyä ratkomaan tätä ylituotanto-ongelmaa. Hyvä Agnew, te esititte muutamia ratkaisuvaihtoehtoja. On totta, että meidän on kiinnitettävä erityishuomiota uusiin keksintöihin. Ja tosiaankin maataloudessakin voidaan käyttää tiettyjä keinoja haitallisten päästöjen vähentämiseksi. En usko. Tämän kuitenkaan vahingoittavan elintarviketurvallisuutta on totta, että karjan kasvatus lampaan kasvatus ja ylipäätään märehtiöiden pitäminen vaikuttaa myös ilmastoon. Vielä mainitsen tuon eläinten hyvinvoinnin ja eläinten kuljetukset. Komission yksiköt valvovat kautta unionin teurastus, teurastusta ja myös niissä maissa, joissa, joiden kanssa unionilla sopimuksia on. Turkissa ongelmia tosiaan on ollut ja meidän täytyy niitä ratkoa, se on selvää. Ja vielä, jos ajattelemme sitten eläinten kuljetusta Turkkiin, Turkihan on suunnaton markkina-alue, joten sinne se sitten, siinä menee paljon tuotteita ja se myös, sitä kautta myydään tuotteita sitten muualle tuonne samaan suuntaan eri puolille arbivaltioita. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota sitten siihen, miten eläimiä kuljetetaan Turkkiin, teurastetaan siellä ja liha tuodaan takaisin Eurooppaan. Useaan otteeseen olemme keskustelleet tästä kysymyksestä. Turkin eläinterveysviranomaisten kanssa, varsinkin puhuessamme kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Turkistahan tulee runsas joukko sekä vihanneksia että hedelmiä. Ja valvo, asiaa valvotaan sitten rajalla. seuraamme kyllä tähänkin liittyvää, liittyviä tietoja, asioita tarkasti. Järjestämme konferenssin 24. huhtikuuta Sofiasta, Sofiassa, siis eläinten kuljetukseen liittyvän konferenssin ja kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät saavat tulla paikalle Ja sitten me olemme suunnittelemassa konferenssia jo Bulgaariaan, puolalaisetkin käsittääkseni tästä jo puhuivat. Me nimittäin arvioimme asioita horisontaalisesti eläinterveysasioissa, erityisesti kun ajattelemme afrikkalaista sikaruttoa, joka tarttuu villisikoihin ja muut vastaavat tällaiset tartuntataudit, jotka tarttuvat lintuihin ja kulkevat lintujen kautta hyvin usein. Nimenomaan kyse on villieläinten tartuttamista taudeista, varsinkin muuttolinnut ovat tässä tässä huomion kohteena ja meidän täytyy vaatia suljettuja alueita sitten muille eläimille. Ja jos puhumme sitten vielä tuosta antimikrobiresistenssistä, se on totta kai oikein merkittävä asia. Viime vuonna kesäkuussa komissio hyväksyi tämän One Health-suunnitelman, jonka pohjalta jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä tiettyjä toimintatapoja. Bulgarian kaudella jatketaan työtä lainsäädäntöllisen kehyksen määrittelemisestä myös eläinlääkkeille. Se on totta kai olennainen asia, varsinkin mikrobiresistenssikysymyksessä. Ja sitten vielä tuo proteiinistrategia. Bulgaria on tyytyväinen parlamentin ehdotuksiin odottelemme sen oma valiokuntalähtöistä mietintöä asiasta. On selvää, että unionissa proteiinipitoiset kasvit ovat nyt 5 prosentin luokkaa. Ja me vielä kuulimme Bulgaariasta muutaman sanan, joten voin puhua hänen kanssaan kyllä kahdenvälisesti, koska hänen mainitsemansa asiat kannattaa ehkä sillä tasolla käsitellä. Kiitos kuitenkin kaikille. Kiitos ministeri Porodzanov. Ja tämä tuo meidät keskustelumme päätökseen. Siis eihän tämä nyt koko tätä keskustelua todellakaan päätä, vaan tästähän työ vasta alkaa ja kyllähän te saatte vielä puhuakin täällä, jos haluatte ilman muuta. Ja me varmasti olemme samoilla linjoilla näissä asioissa, siltä ainakin kuulostaa. Niin, eli tosiaan ette halua enää puhua. Hyvä niin. Ja Ja nyt, ellei täällä kukaan mukaan halua enää käyttää puheenvuoroa tai haluaako joku vielä esittää kysymyksiä, en nyt näe mitään puheenvuoropyyntöjä. Joten niin, mehän tässä jo käytimmekin tähän melkein kaksi tuntia. Tämä olikin mielenkiintoinen keskustelu. Se ulottui monille eri aloille ja monista päivän polttavista kysymyksistä keskusteltiin. Hyvä niin. Ja ellei nyt kukaan halua enää kommentteja tai kysymyksiä esittää, niin voinemme katsoa tämän kohdan käsitellyksi. Ja toivotamme teille, herra ministeri, onnea ja menestystä puheenjohtajakaudellanne. Ja mikäli teidän kaudestanne tulee menestyksekäs, niin sehän tarkoittaa sitä, että mekin olemme onnistuneet työssämme. Teillä on kunnianhimoiset tavoitteet, hyvä niin, ja me toivotamme teille kaikkea hyvää niiden saavuttamisessa. Ja teillä tulee olemaan hyvin suuri vaikutus myös tulevan yhteisen maatalouspolitiikan hahmottumiseen. Todellakin olette ajankohtaisena aikana neuvoston puheenjohtajavaltio. За, за изслушването, за търпението и да ви уверя... Kiitos vain kaikille kuulijoille takaan vielä sen ja vakuutan teille, että tulevien kuukausien aikana sekä tiimini että minä olemme käytettävissänne. Ja sitten Brexitistä. Täällä vielä esitettiin yksi kysymys ja me vielä kysyttiin uusiutuvista energiavaroistakin. Neuvostossa me emme näe sen käsittele maatalousasioissa tätä vaan energianeuvostossa. Jesteśmy pod wrażeniem bardzo szerokiego spojrzenia. No niin, kiitokset vielä kerran ministerille kiinnostavasta keskustelusta ja sitten, herra ministeri, vielä toteaisin, että meillä on tänään vielä todellakin kaksi muutakin hyvin tärkeää ja ajankohtaista aihetta esityslistallamme. Ensiksi kohta 12. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus aiheesta maaseudun kehittämisohjelmat, selkiyttäminen ja tulospainoitteisuuden lisääminen. Tämä on Janut Wojciechowskin kertomus ja sitten keskustelemme vielä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus. No niin, kiitoksia teille herra ministeri. Kiitämme teitä lämpimästi ja kuten tuossa jo muutamaan kertaan, kerran, kertaan sanoin, niin toivotan teille onnea ja menestystä puheenjohtajakaudelle if you, if you have a, uh, the logistic uh, problems, uh, phone me. Okay. I will organize everything. Thank okay. you. Thank you. Thank you. Jak Państwo wiecie, wymiana poglądów była bardzo bogata. Kuten varmasti tiedätte, niin todellakin kävimme tässä hyvin tiivistä keskustelua. Jo aamulla käytiin hyvin intensiivisiä keskusteluja ja nyt meillä on vielä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen täällä paikalla. Hän aikoo ministeripuheenvuoron jär- jälkeen kertoa meille erityiskertomuksesta. Tämä aihepiirihän on varsin tärkeä. Tehän olitte pitkään jo tämänkin valiokunnan puheenjohtaja. Tunnemme toisemme varsin hyvin ja tiedän, että teillä on paljon ymmärrystä tästä aiheesta, josta nyt keskustellaan. Tässä yhteydessä haluaisin myös muistuttaa, kuinka tärkeää tästä asiasta on keskustella, sillä tämähän liittyy juuri suhteeseen maatalouspolitiikan ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, että miten tämä jaottelu tulevaisuudessa tehdään. On tärkeää, että nämä molemmat pilarit pidetään pystyssä, mutta totta kai tiettyä hienosaatoa täytyy tehdä. Parantamisen varaahan aina on. Ja nyt pyytäisin herra Wojciowski esittämään kertomuksenne. Ja ei tarvitse edes kelloakaan katsoa, tässä nyt kyllä on aikaa. Äh, toki tässä nyt käytimme juuri kaksi tuntia tärkeään keskusteluun, mutta kyllä tällekin aikaa on. Niin, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Arvon valiokunnan jäsenet, parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että sain mahdollisuuden esitellä teille toivottavasti kiintoisan erityiskertomuksen tilintarkastustuomioistuimesta. Kertomuksen, joka julkaistiin marraskuussa viime vuonna. Sen otsikko on maaseudun kehityksen ohjelmointi, vähemmän mutkikkuutta, enemmän kohdennusta. Minulla on pieni esitys. Ehkä siitä on teille apua. Ensinnäkin tiedämme oikein hyvin, kuinka tärkeää maaseudun kehitysrahasto on. 100 miljardia euroa seitsemälle vuodelle, 50, 15 miljardia per vuosi. Tästä kuvasta näette, tai tässä kuvassa vertaillaan maaseudun kehitystä ensimmäistä ja toista pilaria niin sanotusti. Maaseudun kehitysrahasto on noin 50 miljardia euroa. Ja ketkä sitten ovat edunsaajat? Ranska, Italia, Saksa, Puola, Espanja, Romania. Ne ovat suurimmat edunsaajat. Ohjelmointiprosessi perustuu kansallisen talon ja alueellisen talon, ta, tason ohjelmointiin. Haluaisin korostaa sitä, että hyvä ohjelmointi on tietenkin menestyksen ja kehityksen avain, kun puhutaan maaseudun kehitysohjelmista. Me tarkastimme 12 sadasta kymmenestä Tässä ovat kaikki nämä ää, ohjelmat. Me ar, ää, tutkimme 12 ohjelmaa puolalaista, romanialaista, kreikkalaista, itävaltalaista, Baden-Württembergin, Lorenin alueen, Vallonian, Irlannin ja Kampanjan aluetta alueen ohjelmia. Ja me tarkastimme myös Englannin ja Tanskan maaseudun kehitysohjelmia. Ai niin, anteeksi. Laariohan aluetta myöskin tarkastimme. Mitkä olivat meidän tarkastuskysymyksemme? Halusimme ensinnäkin kysyä, että vastaako suoritus lainsäädännöllistä puitteistoa, voitaisiinko ohjelmilla saada parempiakin tuloksia ja kuinka komissio hallinnoi ohjelmia. Ja meidän tärkeimmät tarkastuspäätelmämme olivat, että nämä kehittämisohjelmat olivat liian yleisluonteisia, liian pitkäaikaisia ja liian mutkikkaita ohjelmointiprosessi oli liian pitkällinen. Ehkäpä näitä ohjelmia hyväksyttiin liian myöhään ja ne eivät keskittyneet riittävästi tuloksiin. Olivat siis liian yleisluonteisia. Niitä tulisi määritellä paremmin. Toimien tulisi keskittyä tuloksiin eikä toimenpiteisiin ja kaiken kaikkiaan tuloksiin toimiin ei oltu tyytyväisiä. Me emme tietenkään halua kritisoida jäsenvaltioita. Nämä ovat vain esimerkkejä niistä ongelmista, joita me havaitsemme kaikissa niissä maissa, joita tarka- joissa tarkastimme ohjelmia. Esimerkiksi Romaniassa maaseudun työpaikkoja tulisi lisätä. Puolassa tulisi kiinnittää huomiota biodiversiteettiin, muun muassa Natura 2000. Ja esimerkiksi Irlannissa tarvittaisiin paremmin laadittuja ympäristöohjelmia. Tämä on aika kiintoisa kysymys teille kai. Eli ohjelmat olivat aivan liian pitkiä ja liian mutkikkaita. Asiakirjat olivat liian pitkiä. Silloin kun itse olin tässä äh, valiokunnassa, niin äh, kohtasin usein tämän ongelman. Eli meidän täytyy yksinkertaistaa ymppiä yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tässä kohtaa me äh, vertailemme ohjelmien kokoja rahoituskaudella 2007-2013 ja vertaamme tätä kautta tämänhetkiseen kauteen 2014-2020. Ja kaikissa tutkimusohjelmissa asiakirjat ovat entistä pidempiä ja entistä mutkikkaampia. Ainoa poikkeus on Irlanti. Siellä asiakirjat ovat lyhyempiä, yhden sivun lyhyempiä kuin aiemmin. No en nyt näe tuonne näytölle saakka, mutta lunttaa vähän tältä asiakirjoistani. Eli tästä kuvasta näette, että esim. Italiassa kampanjan alueella rahoitusohjelmat rahoituskaudella 2013 olivat 422 sivuisia. Nyt ne ovat yli tuhat sivuisia. Ja sama pätee muihinkin jäsenvaltioihin paitsi Irlantiin, jossa todellakin asiakirjat ovat nyt sivun lyhyempiä. Havaintomme on se, että komissio vaatii liikaa jäsenvaltioilta ja alueilta, jotka valmistelevat näitä ohjelmia. Komissio vaatii liikaa. Meillä on paljon kiintoisaa tietoa jota näistä ohjelmista löytyy, mutta nämä tiedot ovat hyödyllisiä ehkäpä akateemiseen keskusteluun, eivät viljelijöiden kannalta. Tämä on meidän näkemyksemme. Tämä on syytä muistaa. Ja tästä kuvasta, tämä kuva kuvaa samaa ongelmaa, samoin seuraava. Ja Totta kai me suositamme, että komissio yksinkertaistaisi näiden ohjelmien, ohjelmadokumenttien ö, sisältöä. Se on tärkein suosituksemme. Toinen tärkeä kysymys liittyy ohjelmointiprosessiin. Se on aivan liian pitkä. Ja näytän nyt teille tämän seuraavan kuvan. Siitä näette, Kuinka pitkä hyväksymisprosessi oli? Eli kun aloitetaan siitä, kun ensimmäinen ohjelman luonnos lähetettiin komissiolle jäsenvaltiosta tai alueelta. Ja meni vuosi. 11,5 kuukautta meni hyväksymiseen. Koko prosessi vei niin pitkään. Jos Joissain maissa prosessi oli vähän lyhyempi, mutta kaiken kaikkiaan hyvin pitkä. Ja tämä on tärkeä kuva. Tässä me vertailemme hyväksymisprosesseja, siis kehitysohjelmien hyväksymisprosesseja vuosina 2007-2013. Vertaamme näitä prosesseja Siis lainsäädäntömenettely alkoi vuonna 2004 ja kaikki oli valmista vuonna 2007. Tämän, tällä rahoituskaudella komission täytäntöönpanosäädöksen hyväksyminen tapahtui vuonna 2014, kuusi kuukautta sen jälkeen, kun rahoituskausi oli alkanut. Tämä on erittäin tärkeää tietoa. Eli me vertailemme myös rahaston varainkäyttöä sen neljä, neljä, neljä, vuosien 2007-2013 välisenä aikana. Ja toisaalta sen jälkeen, kun kausi oli alkanut, niin neljän vuoden kuluttua 21 prosenttia rahaston rahoista oli käytetty, 79 prosenttia ei ollut käytetty. Eli vuoden 2014-2020 kaudella tässä vaiheessa 21 prosenttia on vain käytetty. Ja tässä me, tästä näette varojen varainkäyttöasteen vuoteen 2010 mennessä. Me vertaamme tätä rahoitusnäkymiin. Eli vuoden 2010 lopussa, kun neljä vuotta oli kulunut, niin kaksi jäsenvaltiota olivat sellaisia, että absorptio varainkäyttöaste oli yli 50 prosenttia. Irlanti ja Luxemburg ovat nää, tällaisia maita eikä kukaan ollut ö, 15 prosentin alapuolella sentään. No, tällä hetkellä vuonna 2017 yksikään jäsenvaltio ei ole ylittänyt 50 prosenttia. Suomen luku on 43 ja Irlanti oli vissiin kaikkein lyhin, tämä, siellä oli kaikkein lyhin tämä aika. Irlanti on siis Suomi, melkein toisena. Ei tämä mikään rankinglista ole, mutta näin nyt kuitenkin on. Ja tuolla ihan äh, loppupuolella on viisi jäsenvaltiota, joilla äh, varainkäyttöaste on alle 15 prosenttia. Ja me suosittelemme komissiolle, että se valmistelisi lainsäädäntöehdotuksiaan hyvissä ajoin, jotta mutta hyväksyminen, maaseudun kehittämisohjelmien hyväksyminen olisi ripeämpää. Ja kertomuksemme viimeinen päätelmä ja ongelma, johon kiinnitämme huomiota, ovat ne tutkimusohjelmat, joissa ei keskitytty tuloksiin. Tämä on hyvä esimerkki tästä ongelmasta, josta nyt puhun. Viittaan siihen kertomukseen, jonka esittelin viime heinäkuussa. Se käsitteli nuoria viljelijöitä. Kyse on siis viljelijöistä, joihin vuosina 2007-2013 on käytetty yli 3,2 miljardia, 3,2 miljardia. Ja tulokset näkyvät tästä kuvasta – nuorten viljelijöiden prosenttiosuus on vähentynyt paitsi kahdessa jäsenvaltiossa Sloveniassa ja Romaniassa. Näissä maissa nuorten viljelijöiden populaatio on kasvanut, kaikissa muissa se on kutistunut vähemmän kuin aiemmin. Ja muistuttaisin teitä siitä, että Sama ongelma liittyy viljelyalaan, eli nuorten viljelijöiden käyttämä viljelyala on vähentynyt 57,7 vuonna 2005 51,9 vuonna 2013. Ei minkäänlaista uudistusta, ei tehokkaita tuloksia todellakaan ole tullut tästä, mm, näistä tuista. Ja tästä kuvasta voitte nähdä, minkälaisia ongelmia meillä on. Ja vain kahdessa jäsenvaltiossa on enemmän kuin 10 prosenttia nuoria viljelijöitä, eli alle 35-vuotiaita Itävallassa ja Puolassa. Ja vain kolmessa jäsenvaltiossa – Saksassa, Itävallassa ja Puolassa on vähemmän kuin 10 prosenttia yli 60-vuotiaita. Mutta suurimmassa osassa jäsenvaltioita vilje, nuo ikääntyneemmät viljelijät ovat yli 65-vuotiaita. Tämä osoittaa, tämä, tämä on osoitus ohjelmoinnin seurauksista – Tässä on kaksi esimerkkiä, toinen puolesta ja toinen Italiasta, mutta emme me tässä näitä jäsenvaltioita suoranaisesti halua kritisoida. Tässä, tässä kritisoidaan ylipäänsä tukea. Puolassa oli yksi nuori viljelijä, joka sai, siis hänellä oli 300 hehtaarin tila ja hän sai 1000 euroa, 100 000 euroa vuosittain ja vielä lisäksi 3 000 euroa, koska hän oli nuori viljelijä. Mikä on tämän tuen vaikutus, kun ajatellaan sukupolvenvaihdosta tai uudistumista? Ei mitään vaikutuksia. Eli ei mitään hyötyä. Ja Italia on toinen esimerkki. Siellä yritys sai nuoren viljelijän tukea, koska yksi osakkeen omistaja omisti 60 prosenttia osakkeista ja oli nuori viljelijä. Tämä yritys sai 8000 euroa. Ei mitään vaikutusta kuitenkaan sukupolven vaihdokseen tai uudistumiseen. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa, että tämän vuoden maaliskuussa aiomme valmistella briefaus asiakirjan tai tällaisen harkinta-asiakirjan, joka koskee komission ehdotusta ympin tulevaisuudeksi. Se on meidän kommenttimme Euroopan komission ehdotukseen ja perustuu meidän kertomukseemme, päätelmiimme ja suosituksiimme. Mutta haluaisin sanoa, että että meillä on aika dramaattista tietoa näissä kertomuksissamme. Viime vuosikymmenellä menetimme neljä miljoonaa tilaa, lähes 20 miljoonaa hehtoria, hehtaaria viljelymaata. Lähes 20 miljoonaa hehtaaria. Ja Ongelmana on myös viljelijäväestön ikääntyminen, kuten sanoin aiemmin. Ja meillä on ongelma, joka liittyy tähän mutkikkaaseen maatalouspolitiikkaan. Tämä on suuri haaste Euroopan politiikoille, politiikoille erityisesti mepeille. Meppien tulisi löytää ratkaisuja ympin parantamiseksi Ja kun esittelin nuoria viljelijää koskevan kertomuksen, niin sanoin tämän ääneen ja sanon vielä kertaalleen ääneen sen, että me tarvitsemme täällä EU:ssa. Meidän täytyy luoda uutta maatalouspolitiikkaa, joka on kaukokatseista. Ei mitään seitsemän vuoden päähän katsovaa politiikkaa, vaan meidän täytyy katsoa pidemmälle ehkä 27 vuoden päähän. Ja on aivan äärimmäisen tärkeää aloittaa keskustelu. Ehkä Bulgaria puheenjohtajavaltiona voi aloittaa tämän keskustelun siitä, kuinka voidaan suunnitella yhteistä maatalouspolitiikkaa pidemmälle eteenpäin, niin että meillä on pitkän tähtäyksen visio tulevaisuudesta. Kiitoksia. Dziękujemy. Proszę Państwa, te dokumenty są wydawane. Kiitos. Herra Wojciechowski, tämä erityiskertomus on käännetty kaikille kielille ja se on saatavilla ja siihen voi tutustua. Ja nyt käydään lyhyt puheenvuorokierros. Meillä on kyllä aikaa tähän keskusteluun. Ehkä tuo edellinen keskustelu vei vähän liian tai pidempään kuin kuviteltu, eli minuutti per puhuja, olkaa hyvä. myönteistä vaikutusta oikeastaan ole ollut meillä ainakaan aluetasolla. Ja nyt katson tätä kuudetta ohjelmaa ja taloudellista kehitystä. Internetiä ei ole olemassa. Ja ei ole ollenkaan vaikea näitä tilastotietoja kerätä. Kuitenkin täytyisi kaivata komissiota. Juh. Merci, monsieur le président. Kiitos herra puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin ensiksi kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä tästä erityiskertomuksesta. Tämä on äh, kyllä tullut hyvällä hetkellä nyt, kun saimme tietää komission tiedonannostakin. Tällä, tästä on varmasti paljon hyötyä, koska todellakin uuden komissaarin työtapa on se, että pyritään työskentelemään kohti tavoitteita ja tämä on tietysti ihan hyvä. Ja tärkeää on kuitenkin, että myös menettelyn aikana täsmennetään, minkälaisia tavoitteita pyritään saavuttamaan, että jos pitäisi näitä toimia arvioida laadullisesti ja määrällisesti, niin silloin on tärkeää, että, äh, että tavoitteet on määritelty hyvin konkreettisesti. Se on hyvä niin. Ja sitten yksi kysymys, minkä takia ette arvioineet LEADER-ohjelmaa? Tämähän on alueellisen kehityksen ohjelma, jonka tarkoitus on nimenomaan äh, parantaa alueellista otetta että minkälainen olisi tällainen alueellinen ote ja minkä takia sitten paikalliset toimijat otettaisiin tähän mukaan. Ja sitten vielä se, että minkälainen on näkemyksenne siitä, että harjoitettaisiin pitkän tähtäimen maatalouspolitiikkaa eikä lyhytnäköistä lähestymistapaa? kiitos kehitysrahastoja, mutta nostamme yhteisrahoitusvaatimuksia, niin eikö näihin, ohja- ei näihin ohjelmiin kukaan sitten pääse. Ja sitten teidän mainitsemanne yksinkertaistaminen politiikan pirstaloimiselle kautta unioniin. Ja sitten minä tietysti Puolan maatalous, maata, maaseudun kehittämisohjelmien mm, tutkailemista uudelleen. Joo, iltapäivää täytyy onnitella teitä siitä, kuinka englannin kielenne on parantunut Äh, siitä, kun viimeksi tapasin. Niin minä en osaa ollenkaan teidän kieltänne ja haluan myös kiittää teitä tästä pestistä tilintarkastustuomioistuimessa. On hienoa, että tilintarkastustuomioistuin eh, tai tulee pitkiä viiveitä tai jos se asettaa edunsaajille eh, liikaa paineita eh, tai jos hakijoiden täytyy kiirehtiä ja niin edespäin – Euroopan unionin täytyy todellakin ryhtyä. Asia vaikuttaa aika sekavalta. Kiitokset ja minä olen ollut tässä proseduurissa mukana ja minusta vaikutti siltä, että komis, onko komissio nyt oikeilla raiteilla. Maaseutualueet kärsivät entistä enemmänkin. Thank you, Chair. I wonder if I could ask... Aikooko tilintarkastustuomioistuin suorittaa maakohtaisia tutkimuksia, koska esimerkiksi Irlannissa viimeaikaiset rahoitus on 10 miljoonaa, niin vain pieni osa on käytetty. Leader-ohjelmahan ottu. Teidän suosituksianne aiemmilta ajoilta on käytetty veru, tukena sille, että näin on käynyt, vaikka me, tämä ei varmastikaan pidä paikkaansa. Voisitteko siis suorittaa maakohtaisen tutkimuksen siitä, kuinka tätä rahaa ei ole käytetty? Erittäin kiinnostavasta erityiskertomuksesta yhden asian haluaisin tuoda esille, nimittäin nuorten maanviljelijöiden tukeminen tilan perustaminen ihan yksinkertaista ole ja sitten myös Sukupolven vaihdokseen pitäisi saada tukea. Se on myös kriittinen kohta, kun maanviljelysalan houkuttelevuutta lisätään, että katsotaan, että tai pidetään huolta siitä, että ammattia arvostetaan ja että otetaan tietysti... Kiitos. Äh, kiitos tästä erityisestä kertomuksesta. Tämä on oikein hyvä ja voin vain vahvistaa viime viikolla kuulemma pitkä pitkälti olette jo tutustuneet tähän omnibuspakettiin, meneekö se oikeaan suuntaan, koska sehän on poliittisen päätöksenteon näkökulmasta hyvin tärkeää, kun keskustellaan tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja sitten täytyy vielä tarkastella näitä omaa lähestymistapaa, että annetaan, annetaan alueille äh, vapauksia, että miten tällä tavoin voitaisiin alueellistamisen kautta lisätä hallinnollista vapautta. labai naudinga Kiitokset puheenjohtaja. Kiitän tästä kertomuksesta. Oikein kiitoisaa. Uskon, että tämä on kaikille meille selkeä viesti. Meidän on ryhdyttävä toimiin tällä alalla. Juttelu riittää jo. Haluaisin kuulla kantanne siihen, että nyt puoli, puoli vuotta on jo tuhlattu. Miksi näin ollaan, on viivytetty? Halusivatko jäsenvaltiot paljon uusia asioita mukaan vai mistä on kyse vai vaadittiinko kenties jotakin uuttakin, jota ei tiedetty vielä valmisteluvaiheessa? Eli jos jäsenvaltiot vastahangoittelevat ja vaativat liikaa, niin ehkä me voisimme näitä vaatimuksia kiristää. Me puhumme nimittäin myös nuorten viljelijöiden tilanteesta ja myös vanhoista viljelijöistä, mutta milloin nämä ehdotukset oikein valmistuvat? Pozdravljam ovo suda. Kiitoksia kovasti. Olen tyytyväinen. Varainkäyttöaste tavoite maaseudun kehitysohjelmista oli 24,4 prosenttia, koska mehän tiedämme, että kuoleva maaseutu tarvitsee. Kaksi minuuttia tai puolitoista. Kiitokset. Niin, Minäkin vielä sanon muutaman sanan varojen käytöstä. Vaatimukset ovat toisenlaiset. Meidän täytyy saada nyt yhtenäiset menettelytavat, yhtenäiset proseduurit kaikkiin jäsenvaltioihin. Muussa tapauksessa päädymme tällaiseen tilanteeseen, että prosessi oli liian hankala. Kiitos. Ale pieniądze są pieniędzmi. Pani poseł... Niin, ainahan nämä raha-asiat ovat jotka ovat maataloutta maataloutta sivunneet tässä viime vuosina. Nämä ovat tärkeitä työnteon apuvälineitä erityisesti siksikin, että Euroopan unionillahan on tulevaisuudessa vähemmän rahoitusvaroja maatalouden rahoittamiseen, ei ainoastaan Brexitin takia, vaan myös siksi, että budjettivaroista kilpailevat monet muutkin politiikan alat, kuten turvallisuus. Ja nyt teemme todella toisaalta vääriä päätöksiä, jos nyt säästämme näitä niukkoja varoja vääristä paikoista. Ja tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus antaa mielestäni hyvää osviittaa sen suhteen, että mihin rahoja kannattaisi kohdentaa, mitkä ovat sellaisia aloja, jotka ovat toimivia ja joiden kohdalla vaikutus voidaan mitata. Ja olisi hyvä, että todellakin varmistettaisiin, että eurooppalaisella maatalouspolitiikalla luodaan eurooppalaista lisäarvoa, eikä ainoastaan juustohöydällä vedettäisi 5 prosenttia joka. Ja ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Okay, yeah, I think that's better. So thanks very much. Suurin osa, suurin osa suostuksista ovat sellaisia, että me voimme hyväksyä ne. Erityisesti, koska olemme yhtä mieltä siitä, että tietyillä alueilla parantaminen on, parantamiselle on kyllä varaa. Tiedonannon perusteella, joka koskee ympin tulevaisuutta, jotta saisimme yksinkertaisempaa ja tulos, tuloksiin suuntautuneempaa varainkäyttöä. Tämänhetkinen tilanne on liian mutkikas. Meidän täytyy löytää yksinkertaisempia keinoja. Nyt palaisin vielä muutamiin asioihin, joita täällä on tullut mainituksi. Yksi liittyy hyväksymismenettelyihin ja viipeisiin. Yleisesti ottaen prosessi ihan alusta alkaen, kun, alkaen, kun komissio tekee ehdotuksen aina siihen, kun perus, siis tämä laki hyväksytään, niin viimeksi siihen meni paljon pidempi aika kuin aiemmin, koska nyt ollaan yhteispäätösmenettelyssä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä laki on hyväksytty, niin siihen, itse lain hyväksymiseen meni aikaa, siinä oli viipeitä, niin olemme kuitenkin lyhentäneet sitä vaihetta, jossa ohjelmat hyväksytään. Toinen seikka, johon haluaisin viitata liinne äh, huolenaiheesta, joita olette täällä ilmaisseet. On ihan totta, että verrattuna aiempaan kauteen, ohjelmointikauteen, niin jonkin verran varainkäyttöaste on vähentynyt, tai se on laskenut, mutta tätä muihin rahastoihin, vaikkapa kohesiorahastoon, aluekehitysrahastoon, niin niiden tilanne on 8 prosenttia, ainakaan verrattuna muihin ohjelmiin, koska me pärjäämme ainakin kolme kertaa paremmin kuin muut rahastot. Ja haluaisin kiinnittää huomionne myös Tämä on nyt täytäntöönpanon tilanne tällä hetkellä. Ja haluaisin myös enemmän ongelmapohjaisia indikaattoreita. Meillä on yhtenäisiä indikaattoreita, jotka mahdollistavat laskemisen mm, laskutoimitukset eu tasolla. Viime kaudella emme ole menettäneet viljelyalaa ollenkaan, eli tämä 20 miljoonaa hehtaaria, joka jonnekin on. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i przepraszam, że przyspieszałem Pani wystąpienie. Anteeksi, että nyt joudun vähän kiirehtimään. Sitten vielä Janus. Ja myös lyhyesti. Uh, positive opinions about our report and uh, Kiitokset näistä kommenteista kertomukseemme. Ja nyt tähän viimeisimpään kysymykseen, eli komission välittämään tietoon siihen, että me olemme julkistettu ja siinä oli siis tuota tietoa esitettynä, jos ajattelemme sitten tätä maatalousmaata, niin se oli 100 000 64 miljoonaa hehtaaria vuonna 2005 ja kaksi me olemme esittäneet tämän kyllä kertomuksessamme myös. Ja minä tahtoisin kiinnittää nyt eli ensiksi huomiota siihen, ettemme me arvostele jäsenvaltioita ja emmekä alueita, jotka valmistelevat tätä työtä, nimittäin jäsenvaltioilta on erityisen tarpeellista vaatimuksia lieventää ja yksinkertaistaa komissiossa. Ja jos ajattelemme yhteistä maatalouspolitiikkaa tulevassa muodossaan, niin täytyy myös komissiossa ja tietysti näissä maaseudun kehittämisohjelmissa ja jos sitten ajat, ja minä, minä huomauttaisin, että tässä puhumme tuosta ohjelmointikaudesta ja sen tarkastuksesta, emme itse ohjelmi. Ja mä Kaatille tämän osoitan, eli esitän tämän kertomuksen myös Irlannin kansanedustuslaitoksessa. Ja sitten sit siellä varmasti otetaan esille myös liideriin liittyvät ongelmat ja sitten kannattaa ottaa tämä uudelleen meidän tulevassa. Tällaiset kehittämissuunnitelmat hyväksytään turhan myöhään. Me aloitamme nimittäin uuden maatalouspolitiikkaan. 41 prosenttia varoista tällä kierroksella on käytetty. Ei tässä ole tarkoitus nyt arvioida sen enempää tietoa myös täytäntöönpanosta. No, eiköhän tämä riitä. Kiitos. Kovasti kiinnostava aihe ja paljon on vielä tehtävää. Tämä on käynyt selväksi ja kiitos tästä kertomuksesta. Se on oikein hyödyllinen. Ja toivotamme teille kaikkea hyvää ja toivomme, että voimme myöhemminkin turvautua teidän asioihin. Niin, tämä sin rahoituskehyksiin. Herra Dorfman on tässä esittelijä. Ja aloittaa työskentelyn juuri siitä, mihin tuo komission tiedonantokin liittyy, nimittäin yhteisen maatalouspolitiikan ennen vaalikauden loppua, jotta saadaan komissiolta asiaan liittyviä lainsäädäntöaloitteita. Ja näin ollen on hyvin tärkeää, että on tarkoitus saada valmiiksi nyt alle neljässä viikossa. Kunnianhimoinen aikataulu. Ja tässä ensimmäisen ja toisen pilarin järjestelmään perustava rakennelma. Ja sitten täytyy sitä sopeuttaa nykyään haaste ensimmäisen ja toisen pilarin järjestelmään perustava rakennelma ja sitten täytyy sitä sopeuttaa nykyajan haasteisiin. Esimerkiksi ympäristön näkökohdat tulee ottaa paremmin huomioon, kestävä kehitys, ilmastovaikutukset ja niin edelleen. Ja tässä tulee ymmärtää nyt oikein. Ensiksi subsidiariteettia on tarkoitus vahvistaa. Ja minä itse olenkin tätä mieltä, että tämä on jo paikoitellen ihan järkevää, varsinkin kun Kyse on valvonnasta, mutta myös ohjelmoinnista, mutta tässä täytyy olla aika varovaisia, nimittäin eilinen äh, säännöstä ja sitten vielä kansalliset järjestelmät menisivät tämän ulkopuolelle ja vielä syvemmälle, niin ei tämä välttämättä yksinkertaistaisi. Tämä ykköspilarihan on tietysti loogisesti kansallisesti, mutta sitten toinen pilari on sitten loogisesti ihan toisella tavalla rakennettu, joten tämä ei välttämättä yksintään väänvängällä tätä subsidiariteettia, niin en minä tiedä, tarkoittaako tämä sitten käytännössä sitä, että yhteinen maatalouspolitiikka siitä kovasti yksinkertaistuu. Eli täytyy miettiä, mihin tällä pyritään. Ja en tiedä, pelastaako lisääntyvä subsidiariteetti juuri huonompaan asemaan. Täytyy täytyy varmistua siitä, että, että, että pidämme huolta maanviljelijöiden asemasta ja he eivät joudu huonompaan asemaan. Täytyy, täytyy varmistua siitä, että, että, että pidämme huolta maanviljelijöiden asemasta ja heidän tilanteestaan. Ja sitten toinen mielenkiintoinen lähestymistapa, ja tätä pidänkin kovin mielenkiintoisena, on juuri se, että Tätähän vähän hahmoteltiin jo tässäkin talossa DES-mietinnön yhteydessä jokunen aika sitten. Ja, ja tuolloisesta mietinnöstä otettiin paljonkin elementtejä tähän perusperiaatteena oli tämä cross-compliance ja sen pohjalle sitten rakennettiin toimia aktiivisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi. Tämä on oikein hyvä lähestymistapa ja sitten tuo maatalousalueiden kehittäminen niin tämä, tätäkin pitäisi tarkastella laajapohjaisesti ja laajasta näkökulmasta. Ehkä sitä tulisi myös vahvistaa. Mehän olemme viime vuosina huomanneet, että vielä tiedonannossa on kappale, joka liittyy riskinhallintaan. Ja tuossa äh, kohdassa olen sitä mieltä, että kyllähän omnibuspaketilla on tässä jo äh, vastauksensa. En tiedä, voimmeko omnibuspaketin jälkeen enää tehdä mitään kovin paljon uutta riskinhallinnan suhteen tämän mielevasta hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön parissa työskennellessämme. Kiitos. Haluaisin, että, tai ensiksi, että toivottaa lämpimästi tervetulleeksi entisen kollegamme Ja tosiaan tässä, ja, ja ymmärtääkseni nyt kuuntelette tätä. Ja meidän jos me laadimme oma valiokuntaloitteisen mietinnön, niin tosiaankin kannattaa saada se loppuun ennen kuin komission ehdotus ja sitten lopullisesti toukokuun täysistunnossa. Ja sitten sisällöstä vielä. Ja nyt kaikki haluamme tarkemmin myös kestävyyttä ja ilmastonmuutosta käsitellä, mutta meidän täytyy muistaa tässä yhteydessä, koska me aina ajaudumme siihen tilanteeseen, että puollamme sitten kriisitilanteissa vain omiamme. Mutta... Äh, Herbert Dorfmann, vielen herzlichen Dank für die Grundausrichtung dieses deines Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä ottaen haluamme vahvemman maatalousbudjetin. Ja meidän täytyy tehdä työtä sen eteen. Meillähän on yhteisiä markkinoita ja ne edellyttävät yhteistä politiikkaa. Ei tässä ole kyse ainoastaan laadukkaasta maatalousalueiden tätä sosiaalista ö, kudelmaa voidaan ylläpitää Täytyy myös pitää huolta ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta. On tiettyjä alueita, joilla meidän on syytä päästä eteen. On myös tarkasteltava nuorten viljelijöiden tilannetta, sitä miten sitä voidaan parantaa. ylipäänsä yhteistä maatalouspolitiikkaa voidaan parantaa, on otettava huomioon subsidiariteetti, periaate ja muut mahdollisuudet, joihin komissio viittaa omissa ehdotuksissaan. Toki maksimaalinen joustavu, joustavuuskin on tärkeä asia. Saksan näkökulmasta ö, olisi pohdittava myös sitä, tarvitsemmeko me tuotantoon sidottua tukea. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään Euroopan parlamentti lausui ensimmäisen kerran näkemyksensä ympistä ja kollegoiden tavoin minä toivon, että komissio pääsee kanssamme yhteisymmärrykseen ja ottaa huomioon meidän toiveemme, koska muu olisi kyllä sääli. Jokin aika sitten komissaari Ottinger ehdotti kymmenien miljardien leikkauksista. Mm, pikemminkin olisi pohdittava sitä, miten varoja voidaan käyttää hyödyllisesti. Jos komission tarkoitus on lähentää keskenään suoria tukia jäsenvaltioiden kesken, niin minä en kyllä ole samaa mieltä tästä asiasta, koska Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on aivan erilainen eri maissa. Ja tämä johtaisi epätasa-arvoisuuteen tässä rankaistaisiin niitä viljelijöitä, jois, joiden maissa elinkustannukset ovat korkeammat. Tulisi pikemminkin tarkastella ähm, tulotasoa, per capita tulotasoa. Ja on muutenkin otettava huomioon vaikutukset markkinoille. Tietysti, jos me ajattelemme, että tuotannon täytyy. Siis me olemme sitä mieltä, että, että tukien tannusta viljelijöitä spekulaatioon. Tiedonannossa Todetaan myös, että myös maaseudulle täytyy saada digitaalista taloutta. On ja onkin aivan totta, että ei, ei pidä jättää maaseutua jälkijunaan tässä kehityksessä. Ja aina on muistettava myös, kun, kun otetaan huomioon myös turvallisuus ja terveysnäkökulmat, niin tällä tavalla voidaan ehkä vetää maaseudulle uusia sukupolvia ja nuoria ihmisiä. Haluan vielä kiittää esittelijää tästä hyvästä kannasta. Mielestäni tämä on hy- oikein. Tak. Były wystąpienia shadow reporterów. No niin. Yksi varjoesittelyistä tosiaan nyt. Tässä olemmekin jo kuulleet Dorfmanin puheenvuoron asiaan Kiitokset hänelle. Toivitaanko tässä nyt sitten maatalouspolitiikan uudistamisen sisällä, mutta emme kai ajaudu siihen, että tässä taas uudelleen kansallistaisimme koko maataloudesta, joka vastaa uudistusten tavoitteita, mutta muistuttaisin, ja sitten me tietysti haluamme kestävää maataloutta jotkut kaipaavat pelkästään ympäristöön liittyviä maataloustukia, jotkut toiset taas... Niin, olen ihan samoilla linjoilla tämän uudelleen kansallistamisen suhteen. Ja haluaako tässä nyt komissio jotenkin livetä vastuusta, että me emme saavuta tavoitteita, niin annetaan, heitetään pallo sitten jäsenmaille. Kyllä tässä täytyy muistaa, että nykyisellä maatalouspolitiikalla ei ole onnistuttu nostamaan viljelijöiden tulotasoa ja sitten pitää ottaa ympäristönäkökohdat huomioon myös. Eli vähän vaikuttaa siltä, että no me ei saada sitä komissiossa aikaa, niin heitetään pallo jäsenmaille. Ehkä, he saa, ehkä ne saavat jotain aikaan. Ehkä tämä on vähän vastuusta pakoilua. Sellainen vaikutelma siitä tulee. Jos ajatellaan vaikkapa Saksaa, että siellä sitten pitäisi 16 osavaltiota löytää yhteinen sävel, niin ei se kovin helppoa ole, että kyllä meidän täytyy nyt, nyt äh, lähteä liikkeelle EU-näkökulmasta, että komissio määrittelee raamit. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö ähm, joustoa voisi olla, mutta kyllä vastuun pitää olla täällä Brysselissä. Ja jos nyt katsotaan äh, tätä uudistamista, niin täytyy tietysti katsoa, missä nykyjärjestelmän heikkoudet piilevät ja ne oikaista. Ja vihreänä täytyy tietysti sanoa, että julkisia varoja pitää käyttää julkisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ympäristön suojeluun ja pitää antaa, antaa hoitaa järjestelmä, mutta jonkinlainen systeemi siihen tarvitaan. Tämähän huomataan esimerkiksi maitoalalla ja sokerijuurikkaiden kohdalla että markkinat eivät itsessään toimi, niitä pitää säädellä. Kiitos. Niin, ja sitten vielä, vielä pieni sivuhuomautus. Tässähän nyt puhutaan Euroopan maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja tietysti siihen kuuluu erilaisia instrumentteja, mutta eihän tämä tarkoita sitä, että olisi jotenkin erilaisia maatalouspolitiikoita eri maille tai eri alueille. Ei tämä tule onnistumaan, mutta toisaalta ehkä tässä peräänkuulutetaan vain joustavuutta. Much, uh, very, very important to be... Kiitoksia. Tärkeä keskustelu. Viimeksi, kun keskustelua käytiin, niin ajattelin, että olisi mukavaa päästä mukaan, äh, koska en ollut ihan varma siitä, tuliko totuus irti mukavaa olla nyt täällä. Ähm, Täällä sanotaan, että konsultaation perusteella 96 prosenttia ähm, viljelijöistä on sitä mieltä, että viljelijöiden tulotaso laahaa jälkijunassa muihin sektoreihin verrattuna. Mutta kun tämä hyväksytään, niin miten on mahdollista, että tässä koko asiakirjassa on vain yksi kappale, jossa puhutaan tästä asiasta, koska tämä on ongelman ydin. Väliäkö se hällä, kuinka paljon tukea? tukea annetaan, niin loppujen lopuksi tuki kohdistuu monikansallisille yrityksille ja muille tahoille, jotka eivät ole mukana varsinaisesti viljelyssä. Puhutaan kyllä investoinneista, uusista teknologioista ja niin edespäin, mutta jos viljelijä ei loppujen lopuksi saa riittävästi tuloa. ongelma numero yksi on viljelijöiden tulot, sille täytyy tehdä jotain. Se on tärkeä asia, mutta jos tälle ongelmalle omistetaan vain yksi kan. Pośle, przed załataniem tej, przed włożeniem pieniędzy do tej kieszeni trzeba załatać dziurę. Niin. Tietysti on hankalaa, jos taskussa, jossa on rahat, on reikä. Sitten herra McCarthy. Chair, and first of all... Kiitos, herra puheenjohtaja. Aluksi haluaisin ottaa kantaa siihen, tosiasian, että jos tätä YMPn uudistusta ei saada läpi, ja jos me emme onnistu siinä, että me pystymme jakamaan maatalousrahat järkevästi ja tasapuolisesti, niin silloin emme ole onnistuneet siinä, mikä olisi ollut tarpeellista ja välttämätöntä komission tiedonannossa puhutaan jäsenvaltioiden osallistamisesta ja voimaannuttamisesta. Ja minä olen kyllä sitä mieltä, että mikäli päätökset voidaan tehdä kansallisella ja paikallisella tasolla, niin ne pitäisi todellakin siellä tehdä, koska YMPssä on todellakin huomattu, että, että julkinen sanelu tai Brysselin sanelu ei toimi. Heti kun annetaan, annetaan valtaa paikalliselle tasolle, niin se on onnistunut paremmin. Olen nähnyt tämän omassa maassani. Ja vielä tärkeämpää on se, että monesti irlantilaiset eh, ovat sanoneet, että, että me teemme kaikkemme, mutta Euroopan komissio sanelee meille, mitä pitää tehdä ja asiat menevät pieleen. Ja sitten, ja sitten komissio päinvastoin sanoi, että syy on kotimaassa. Kaikki syyttelevät toisiaan eikä mitään tapahdu. On tärkeää, että täytyy luoda selkeät säännöt, jotka ovat yksitulkintaisia. Nyt on liikaa epävarmuutta ja epäselvyyttä ja osapuolet vain syyttelevät toisiaan. jäsenvaltioiden täytyy myös osallistua huolelliseen strategiseen suunnitteluun. Ja sitten jos jäsenvaltioilla on pelivaraa tulevaisuudessa enemmän, niin silloin ainakin pitää toimittaa nämä, nämä strategiat komissioon tai Brysseliin. Tämänkin pitää olla kohtuullista ja on hyvin tärkeää, että me täällä valtuuskunnassa mietimme nimenomaan maanviljelijöiden asemaa. Eh, Kiitän puheenjohtaja. Aivan alkajaisiksi muistuttaisin muiden tavoin että maaseutualueilla täytyy maatalouspolitiikkaa kehittäessämme myös muistaa maaseututyövoiman ylläpitäminen. Me emme saa ajaa tässä ikään kuin työttömyyteen, sehän olisi kohesiopolitiikan vastaista ja aluetavoitteiden vastaista myös. Jos ajattelemme pieniä maataloustiloja ja työllisyyttä, niin me tietysti tarvitsemme siihen aivan erityislaatuisen lähestymistavan, varsinkin reuna-alueilla. Me tarvitsemme tehokkaita välineitä emme saa luoda sellaista, syrjivää, sellaista politiikkaa, joka syrjii muita ja luo sitten epäreiluja käytänteitä. Tämä toiseksi ja sitten kolmanneksi toissijaisuusperiaatteen vahvempi noudattaminen on erityisen olennaista. Meidän täytyy myös taata ennakoitavuutta paremmin maanviljelijöille, emmekä saa sitten yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita ajaa huonoon jamaan. Komissio toivoo yksinkertaistamista kaikilla tasoilla, ja niin mekin. Ja sitten kiinnittäisin huomiota siihen, miten komissio puuttuu tilanteeseen, miten komissio hoitaa valvontaa monivuotisesti ja sitten vuosittain. On aikamoisia tulkintaeroja myös siinä, mikä on mikäkin virhe, mikä on toteutettu oikein, mikä väärin. Eli tässä toissijaisuusperiaatteen valvonnassa on vaikeuksia. Kiitos. Herzlichen Dank, dass ich auch noch kurz zu Wort komme. Kiitos, että saan lyhyesti käyttää puheenvuoron. Mitä tulee komission tiedonantoon, niin se voidaan tulkita vähän eri tavalla. Herra Dorfman, tulkitsitte tämän niin, että kaikki jää suurin piirtein en, ennalleen. No ehkä vähän kärjistän tässä, mutta minä luin kyllä tämän vähän toisella tavalla. Nimittäin sillä tavalla, että vihdoinkin tässä on jo kaikki muut e-, maanviljelijöiden tulotaso ja niin edelleen, pk-yritysten tukeminen. Todellakin kannatettavia tavoitteita, mutta on selvää, että tämmöiseen politiikka tai mikä tahansa muu, että se, sille annettaisiin laajempi nimi, että se tulkittaisiin vähän laajemmin kuin nykypäivänä, että se ei ainoastaan, koska jos ei maaseutualueita pidetä hengissä, niin eihän Euroopasta tule mitään. Ajatelkaamme nyt niitä pikkuleipureita, jotka, jotka koska sehän sisältää paljon muutakin. asti. Emmehän me ole edes omnibus-tekstiä vielä saaneet. Tämä uudistusehdotus on varmasti hyvä. Se tiedon sempaan asemaan, varsinkin sen tyyppiset valtiot kuin minun valtioni Espanja ja Saksa, jossa hallinto vielä kansallisella tasollakin on hajautunut eri autonomisiin esimerkiksi maatauspolitiikan tuo maatalou, maaseudun kehittämisosa joka on, näyttäisi sukupolvenvaihdosasiaa ja myös väärinkäytöksiä. Kiitos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ilmastohaasteisiin pitää maaseutualueet elinvoimaisina ja taata maataloustuotannon kestävyys ja jatkuvuus koko EUn alueella myös harvaan asutuisteisempaan suuntaan. Siksi tuen komission linjauksia uuden teknologian ja digitalisaation käyttöönottamisesta mahdollisesta tavoitteiden alittamisesta seuraa. Ratkaisun pitää olla sellainen, ettei se lisää epävarmuutta. Mitä mieltä, että viljelijän asemaa elintarvikeketjussa tulee kehittää ja vahvistaa. Haluan muistuttaa lopuksi komissiota, että tiedonannon mukaiset kasvavat vaatimukset ja... I suppose... Kiitoksia. Kysymys, joka on herättänyt eniten keskustelua liittyy siihen, että jäsenvaltiolle täytyy palauttaa vastuuta, mutta ovatko jäsenvaltiot valmiita tämän vastuun kantoon? Kaikki eivät välttämättä. Jos katsotaan mm, tätä komission suositusluetteloa, niin tietysti halutaan parantaa ympäristöä. Tarkoittaako tämä sitä, että että <clears throat> anteeksi, ykköspilarin from. Ja mitä tämä tarkoittaa? Minä itse haluaisin, että yksittäistä suunnitelmista siirryttäisiin holistiseen järjestelmään. Otettaisiin huomioon <clears throat> ilmasto, edellisen ympin kohdalla oli hyvä asia. Ja toivon, että tämä uusi ehdotus perustuu todellakin siihen, mikä toimii jo nyt ja siihen, mitä viljelijät tekevät oikein nyt. Herzliches Kiitos. Näin todettu, että no niin, subsidiariteettiperiaatetta noudatettakoon ja kaikki päätäntävalta pitäisi siirtää kansalliselle tasolle. Mutta täytyisi nyt miettiä tai maanviljelijät kärsisivät. Ja olisi hyvä, että meillä olisi enemmän rahaa, mutta eihän se ole totta tulevaisuudessa. Ja tärkeää on myös, että eurooppalaiset varat käytetään tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla, koska eurooppalaiselle veronmaksajalle käytämme tässä kaikenlaisia hienoja iskusanoja ja lauseita, mutta meidän täytyy mennä niiden taakse. Ja tietysti huolestuttavaa, mutta täytyy katsoa tuota ehdotusta sinänsä ja komission etuksesta sinänsä pidän ja sitten siihen vaaditaan tätä, tällaista lähestyn kestävyyttä. Eli enemmän pitäisi kiinnittää huomiota nimenomaan varsinaisiin investointeihin ja ponnisteluihin ja sellaisiin tuloksiin, joihin maanviljelijät ovat päässeet pikemmin ja kiinnittää huomiota maanviljelijöiden tukeen tukemiseen, siihen, että he voivat sitten näitä julkisia hyödykkeitä tuottaa, joita toki sitten... No, tänä kehtivä pulmannispolitiikka tekemiseen... Niin, tämänhetkinen ymppimme hyväksyttiin unohtaa niitä muodollisia ja epämuodollisia sopimuksia, joita tehtiin, kun hyväksyttiin edellinen ymppi. Näiden joukossa on muun muassa se periaate, että me tasoitamme suorien tuki. Oui, merci, euh, president. niin vähän pelkään, että, että komissio tässä nyt ei mitään todellista uudistusta teekään, koska meidän täytyy pitää huolta siitä, että, että Äh, äh, viljelijöiden tulotasosta pidetään kiinni. Eli en tiedä, onko tässä kommunikaatiossa aihetta, jos ajatellaan, ajatellaan maaseutuväestön määrää Euroopassa, miten se on vähentynyt. Maa tulee tavoitteisiin, niin on tärkeää, että määritellään huolella tavoitteet. Ja sitten kun ajatellaan, mitä edustaja Gines sanoi, ihan mene oikeaan suuntaan, koska poliittisella tasolla nimenomaan on, on syytä, syytä määritellä tavoitteet. Se kuuluu poliittiselle tasolle ja piirteet huomioon. Jos me nyt, nyt tämän tavoitteen asetannan ja me puoli väliin, niin silloin me emme ehkä saavuta niitä koskaan ja uudistuksen vai haluammeko jonkinlaisen ei-reformin. Eli että ei to- todellisia uudistuksia, mutta täytyy kyllä miettiä, minkälaisia tavoitteita ja haasteita meillä on edessämme już wyczerpane zgłoszenia wypowiedzi. Panie, pan... No niin, puhujalista on käyty läpi. Kaikki ovat saaneet puheenvuoron ja tämä uudistus ja komission tiedonanto tämä on asia, johon myös jäsenvaltioiden tulee tiiviisti osallistua. Meidän täytyy määritellä tavoitteet ja sitten on olemassa suuri joukko ehdotettuja toimenpiteitä ja tavoitteita ja meidän täytyy niitä arvioida. Ja jäsenvaltioiden tulee myös kantaa oma kortensa kekoon ja vakuuttaa, että ne pystyvät saavuttamaan tavoitteensa – ja pitää myös alueet ja paikallistaso ottaa mukaan tähän keskusteluun. Ja sitten komission tasolla pitää myös pystyä myös arvioimaan tarkkaan, miten määritellyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja se, että kaikki tämä saataisiin valmiiksi ennen Euroopan parlamentin vaaleja, on kyllä varsin kunnianhimoinen tavoite. Ja jos tämä uudistus jää jumiin, vaalien takia, niin sitten on kyllä hyvin vähän aikaa sille, että voitaisiin laatia strategisia suunnitelmia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on valtava haaste ja sen toki tunnustamme. Ja täytyy toisaalta ajatella tätä myös positiivisesta näkökulmasta, että me olemme keränneet vuosien ja vuosikymmenien aikana paljonkin kokemusta maataloudesta ja kyllä me pystymme tiedollamme ja kokemuksellamme luomaan uuden maatalouspolitiikan ja uudistamaan sitä. Rohkeutta toki tarvitaan, mutta kyllä meillä sellaista pitäisi löytyä. Ja komissio joskus ehdottaa tai antaa sellaisen vaikutelman, että komissio tietää, mikä on kaikille parasta ja jäsenmaat sitten vain kuuntelemat. Mutta ei se ihan näin ole. Ja sitten annan johtajalle puheenvuoron, olkaa hyvä. I think I couldn't have expressed our intentions as well as you just. Kiitos. Niin varmaankin tämä, mitä sanoitte, todellakin on tiedon annon varsinainen henki. Kyse on tarjouksesta sekä neuvostolle että parlamentille ja myös yleisölle keskustella alamme kohtaa. Ja nyt on aloitettava neuvottelut siitä, minkälainen sitten on tuo lopputulos. Puhumme sitten yhteisestä maatalouspolitiikasta komissionetuksen mukaisesti ja sitä on sitten lainsäätäjät korva, sorvanneet, eli neuvostojen uusi jako sekä tällä mantereen tasolla että kansallisella ja mahdollisesti myös alueellisella tasolla. Ja me haluamme laajentaa näitä, tätä politiikkaa. Monta kertaa näitä sääntöjä on arvosteltu erittäin monimutkaiseksi ja nyt me haluamme jäsenvaltioiden ja alueiden löytää tarjota niille mahdollisuuden löytää paremmin kohdennettuja ratkaisuja vaikeuksiin ja näin siihen, että ei tässä ole haluttu unohtaa tuota maatalouden kehittämistä toisessa pilarissa, mutta ei myöskään ensimmäisessä. Me olemme käyneet suorissa tuissa keskustelua 60-70 mahdollisuutta jäsenvaltioilla on niitä, näitä vaihtoehtoja käyttää. Vaihtoehtoja siis voi tietysti käyttää ja 250 erilaista järjestelmää on käytössä nykyisellään. No ei voi väittää, että tässä olisi kyse mistään yhtenäisestä järjestelmästä, vaan tässä meidän täytyy pyrkiä sitten kehystämään tätä politiikkaa vastaamaan paremmin tavoitteisiinsa. Ja sitten muutama lisähuomio täällä kuultuun ollut tuo omnibusasetus käytössä. Komissio on tarkkaavaisesti seurannut esimerkiksi riskinhallinnointia ja sen parempaa muotoilua, menneisyyttä parempaa muotoilua tietenkin. Ja tähän se sitten tietysti tuo elintarvikeket sillä tavalla, että voisimme päästä politiikan tavoitteisiin – johdonmukaisesti ja kaiken kattavasti ilman, että meillä oli. Mutta kuitenkin en nyt sen enempää jatka, vaan totta kai lupaan teille, että mitä tahansa tietoa tarvitaan esimerkiksi, ja voin kertoa teille siitä, että komissio on seurannut ja seuraa tarkalla silmällä sitä, mitä tämä valiokunta tekee. On syytä myös tässä uudistushankkeessa muistaa